conceded, we should start. Uskon, että meidän pitäisi nyt aloittaa kokouksemme. Hyvät naiset ja herrat. Avaamme nyt iltapäivän osuutemme tätä kokousta. Ehdottaisin, että kohdat 11 ja 12 käsitellään yhdessä. Tämä on ikään kuin kuuleminen EUn yhteisen maatalouspolitiikan roolista maaseudun työpaikkojen luomisessa. Tutkimuksen esittelee meille Bernard Bernachois, joka tulee Ranskan aluesuunnittelukeskuksesta, ja herra Vigani, joka puolestaan edustaa yliopistomaailmaa, Gustafsson yliopistoa. mistä se puhuu Saksasko. Tarkoituksena on tarkastella sitä, kuinka yhteisen maatalouspolitiikan kautta voidaan luoda työpaikkoja maaseudulle. Tutkimuksen esittelyn jälkeen edustaja Andrew voi esitellä oman mietintönsä. Tämä jälkeen järjestetään sitten yhteiskeskustelusta kahdesta asiasta, koska nämä asiat ovat todella hyvinkin yhteneviä. Käytännössä samasta asiasta on kyse. Sitä vain valotetaan kahdesta eri näkövinkkelistä käsin. Valikuntamme yksi jäsen, joka on asiantuntija, on tarkastu tismain samaa asiaa kuin tutkimuksen laatija. Teille on toimitettu kaikki nämä asiakirjat ennalta sähköpostitse. Ja myöhemmin saatte tämän myöskin paperiversiona tämän tutkimuksen, mutta nyt Antaisin tässä yhteydessä puheenvuoron asiantuntijoillemme. Ehdottaisin, että kerrotaan nyt analyysin tuloksista kymmenen minuutin verran kukin. Kenties tämä puheaika ei teille riitä, mutta anteeksi vain, tämä on meidän käytäntömme. Te voitte puhua nyt, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. Uh... Kiitoksia tästä. Eli, kiitoksia. Mukavaa saada tänne tulla kertomaan vähän meidän tutkimuksemme Annista koskien EUn roolista, mm, yhteisen maatalouspolitiikan roolista työvoiman kehittämisessä. Minä olen Perlan Schuh, minä olen siellä maaseudun kehittämisessä mukana Itävallassa siis ja sitten äh, kollegani Mauro Vigani CCRstä tulee täydentämään minun puheenvuoroni. Eli mm, ensin selvittelemme, mikä meidän toimenkuvamme oikeastaan olikin, sitten me esittelemme havaintomme äh, pähkinänkuoressa ja sitten äh, muuten loppupäätelmät mahdollisimman rivakasti, jotta pitää pysymme aikataulussa. Eli meillä tehtävänä oli saada äh, analyysiä EUn YMPstä, mitä tulee maaseudun työpaikkojen luomiseen pitkin Eurooppaa. Ja tämän tarkoituksena oli tietenkin sitten äh, tukea äh, edustajien valiokunta aloittoista mietintöä ja sen valmistumista, johon palaamme sitten tuonnepana. Tarkoituksena oli tarkastella YMPn pilvää potentiaalia työpaikkojen luomisessa – Eli pyrimme yhtäältä esittelemään kylmät faktat, samoin viittaamalla alan kirjallisuuteen ja tutkimustietoon, ja samoin pyrkiä sitten vähän suorattamaan, mitkä jäsenmaat ja e, mistä alueet ovat olleet YMPn tehokkainta maaperää työpaikkojen luomisessa. Ja sitten vielä kolmannekseen hiukan tarkastella sitä, millä tavalla YMP vaikuttaa työllisyyteen ykkös- ja kakkospilarin kannattelemassa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Meidän piti lyhyessä ajassa hiukan frengloida näitä havaintojamme yhtäältä kehittämään tällaisen tutkimuksen konseptin, niin kuin normaalitkin, normaalistikin tehdään, niin sitten tarkastelimme asiaa, aihetta kolmelta kannalta tarkastellen ensin näitä aiempia selvityksiä aiheesta. Mauro palaa siihen ja toisekseen tilastollisesti analysoida olemassa olevaa tietoa ja pyrkiä sitten yhdistelemään näitä mallintamatta oikeastaan mitään haluan sitä painottaa. Ja kolmannekseen sitten suorittaa muutaman tapauskohtaisen tutkimuksen maakohtaisten tietojen ja erilaisten jo selvitettyjen faktojen perusteella eri muutamasta jäsenmaasta. Ja Mauro, ole hyvä. Kiitoksia. Kuten sanoi, tarkoituksena oli antaa tällainen kattava äh, äh, kokonaiskatsaus kirjallisuudesta. Me teimme se tieteellisellä äh, tavalla. Katsoimme kaiken, kaikkien 28 ähm, jäsenvaltion kirjallisuutta vuodesta 1992 ja äm, tämä tulos oli varsin äh, heterogeeninen, koska äh, maatalouden, yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus oli joko myönteinen tai kielteinen riippuen eri äh, tekijöistä. Äh, ensinnäkin miten tämä vaikutti tietysti eri aloihin eri jäsenvaltioissa, myöskin johtuen eri politiikan välineistä ja myöskin eh, eri metodologioista, joilla näitä arviointi saatiin aikaiseksi, vaikka on eh, vaikea eh, tutkimuksia tarkastelemalla saada yhtenäinen viestiin, Kuitenkin monet tutkijat olivat sitä mieltä, että YMPn päätavoite oli ylläpitää eikä niinkään luoda uusia työpaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että YMP auttoi siinä, että äh, vältet, vähennettiin sitä, että äh, maanviljelijät lähtisivät alalta – Jonkin verran työpaikkojakin luotiin, mutta niiden kestävyys on kyseenalainen, koska monet näistä työpaikoista katosivat sen jälkeen, kun rahoituskausi päättyi. Tämä äh, tulos vahvistuu äh, entisestään, kun katsotaan niitä äh, julkaisuja, joilla yritettiin arvioida YMPn tulevaisuuden vaikutusta ja katsotaan tätä liberalisointiprosessia ja vaikuttaa siltä, että perhetyön ja ulkoisen työn määrä vähenee. Meillä on siis myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Nämä vaikutukset voivat olla suoria tai myös epäsuoria. Ne väylät, joiden kautta YMP toimii, se tuloväylä, pääomaväylä ja myöskin investoinnin kautta. Ja tämä vaikuttaa eri tavoin riippuen tilan tyypistä pienillä perhetiloilla pääväylä on tulo, kun tiloilla on vakaat tulot, niin silloin on pienempi vaara, että ne lähtisivät alalta. Toisaalta suurissa suurtiloilla ne lisäsivät tuen kautta ennemminkin tehoviljelyä, enemmän koneistamista, jolla on hyvä vaikutus työn tuottavuuteen, mutta tämä tarkoittaa myös, että se saattaa tarvita vähemmän, sitä kautta saatetaan tarvita vähemmän työvoimaa. Sitten maaseudun kehitys. Julkaisut osoittavat, että maaseudun kehitysohjelmat, sellaiset maaseudun kehitysohjelmat ovat tehokkaampia, jotka on tietty tavoite, erityisesti mitä tulee työpaikkojen määrään, mutta meidän on otettava huomioon se, että maaseudun kehitysohjelmat on suunniteltu niin, että luotaisiin uusia työmahdollisuuksia maaseudun taloudessa niin, että viljelijät saattavat päättää mennä jollekin toiselle alalle, esimerkiksi matkailu- tai hotellialalle osittaisesti tai kokoaikaisesti. Sitten me katsoimme Äh, erilaisia YMPn uudistuksia. Eniten on tutkittu vuoden 2003 uudistusta. Tämä tarkoittaa sitä, että äh, yksi tämän uudistuksen pää toimista oli tuotannon irroittaminen tuesta ja monien äh, tutkijoiden mielestä tämän vaikutus oli kielteinen, koska kun viljelijät äh, saavat tukea äh, riippumatta siitä, kuinka paljon he tuottavat, tästä syntyy myös vähemmän kannustinta tehdä enemmän työtä paikan päällä. Tämä ylimääräinen aika, joka maanviljelijöille jää, sitä sitten joskus käytetään tulon täydentämiseen muilla, muissa, muilla aloilla. The... Niin, jatkaa. Kiitoksia. Nyt sitten vähän tilastoanalyysiä. Olemme tässä pyrkineet mahdollisimman hyvin selvittelemään tätä mahdollista kapin vaikutusta ja pyrkiä kaiken kaikkiaan selvittelemään sen vaikutuksia. Se on pähkinänkuoressa tämä kapin eli YMPn vaikutus 2014 vuonna, minkä tarkoituksena on sitten ollut hiukan tätä tasoittaa rahoitusta. Ja se onkin tasoittunut tässä viimeksi kuluneiden vuosien aikana nämä vaaleat vihreät pylväiden kärjet tuossa suhteessa suoriin tukiin. Tämä oli ensimmäinen lopputulos, se on ihan selvä. Mutta sen jälkeen olemme pyrkineet niin ikään analysoimaan erilaisia kytköksiä tai korrelaatioita yhtäältä sitten tämä panostus ja tuotos ja pano, äh, panostus- ja tuotosmuuttujien mm, välillä maatalouden tuotantoon liittyen. Tässä on maa, viljelypinta-ala vasemmalla vihreänä merkitty ensinnäkin yhtenä tekijänä. Tämä MTY, siellä Italia, Ranska, Saksa ovat siellä kärjessä, Kreikkakin vahvoilla, mitä tulee sitten tähän käytetyn matalusmaan yksikköön. Ja sitten idässä väritys on haaleampaa, se on hiukan harhaanjohtava kuva, koska koska jos ajatellaan tätä kumuloitunutta rahoitustukea per hehtaari 2007-2013 vuosina, mehän tiedämme, että aika monet uudet jäsenmaat eivät vielä e-, ehtineet mukaan tähän, tai olleet ylipäätään mukana tässä tämän ajanjakson laskelmissa itä Euroopan maille tilanne siltä osin on erilainen. Mutta mielenkiintoista kuitenkin tässä on havaita panoksen ja tuotoksen seuraukset, jos seurataan saman ajanjakson kehitystä vuodesta 0713 laskettuna sitten vuotuisena työyksikkönä Tuolla on punaiset, tummanpunaiset alueet indikoivat prosentuaalista vähenemistä per hehtaari, ja vihreä on tämä kuvastaa vastaavasti sitten panostuksen kasvua. Eli se määrä, mikä työ, työmäärä, mikä maatalouteen suunnattiin, suuntautui, väheni merkittävästi Euroopassa Etelä-Euroopassa, Itä-Euroopassa, erityisesti Kroatiassa, Unkarissa, muutamassa osassa Kotlantia, Irlantia ja Portugalia. Trendi oli päinvastainen, eli nouseva, mutta se oli harvinaisuus. Ja oli ajatellen tämä tietysti kuvasta maatalouden tehon paranemista, mutta toisaalta tarvittavan työmaivan työvoiman määrän vähenemistä. Se on se mitallin toinen puoli sitten vähemmän väkeä tarvitaan. Jos ajatellaan työllisyyttä sinällään, se ei tässä näy, mutta se on tuossa itse meidän raportissamme. Kuva maistuu hiukan työllisyys pitkin kautta Euroopan vähini maataloudessa, siis maatalouden työllisyys 2008 2014 vuosina väheni siis Portugali, Bulgaria, Liettua, Slovania, Kroatia, Puola, Kreikka ja Romania olivat ainoat äh, poikkeukset. Romania on tietysti aivan erityistapaus, koska siellä työllisyys kasvoi peräti 20 prosentilla, eli vastavirtaan, vastavirtaan uitiin Romaniassa siltä osin. Seuraavassa kalvossa näkyy äh, äh, panoksen ja tuotoksen välinen kehittyminen YMP-maksuissa tuolla vasemmalla ylhäällä lasketaan näitä eri YMPn panostusosia osioita ovat nämä tumman punaiset suorat tuet ja sitten vaalean, vaaleat pil, pilarit, pylväät ovat sitten taas maaseudun kehittämistukimaksuja. Tässä voidaan todeta, että eniten rahaa meni, meni Saksaan, Ranskaan, Espanjaan ja Kreikkaan, samoin kuin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viime vuosina Puola kiri myöskin kärki maiden joukkoon, mitä tukiin, mitä suoriin tukiin tulee. Tämä on ihan loogista, koska ne ovat myöskin suurimpia tuottajia tuolla ala oikealla. Näkyy sitten tämä tuotos verrattuna tähän panostukseen. Tässä kiinnittää huomioon, kiinnittävät huomiota nämä oranssit pylväät, josta, on tämä, josta näkyvät äh, tilastollisesti äh, maatalouden kokonaistuotannot äh, kaikkialla Euroopassa ovat siis nousussa riippumatta rahoituksen tasosta. Ja niin vihreät pylväät taas kuvaavat tuotosta suhteessa hyödynnettyyn maatalousmaahan – tilojen lukumäärään ja ylipäätänsä maatalouteen, maatalouteen sijoitettuihin rahoihin alaspäin sojottavat suurimmat enimmäksi, enemmältä osiltaan. Siinä esimerkiksi tilakoki on kasvanut ja vastaavasti työllistettyjen määrä maataloudessa on sitten kuitenkin loppujen lopuksi laskenut tässä oli katsaus tähän tilastolliseen sarkaan. Ja sitä sitten todellakin äh, tukivat nämä äh, jäsenmaakohtaiset äh, selvitykset ja tutkimukset, niin lähde kaikkia läpi käymään, mutta mitä Mauro mainitsin tästä kirjallisuudesta ja muuhun, muuhun tutkimukseen perustuvista arvioista, kuvastuu aika hyvin sitten todellisuus, todellisuudessa myöskin. Äh, eli äh, siellä on, äh, vaikutus on näkynyt lähinnä työllisyyden ylläpitämisenä, eikä niinkään lisäävänä, ja sitten taas toisaalta hiukan kielteisenä, koska katsottiin, että ykköspilari vaikutti kielteisesti työvoiman lukumäärään ja se johtuu näin sitten näistä merkittävämmästä markkinaorientoitumista, joka on sitten väkisinkin tehostanut toimintaa ja viljelyintensiteettiä maaseudulla ja johtanut siis vähän vähempään, vähenevään työvoiman tarpeeseen, kuten kirjallisuudestakin ilmeni. Maaseudun kehittäviä kehitysohjelmia pidettiin, ne miellettiin työpaikkoja luoviksi hankkeiksi, ei pelkästään maatalouteen rajoittavina, mutta myöskin muualla maaseudulla, jos ajatellaan tätä isäarvoa tuottavaa tuotantoketjua eri jäsenmaissa, niin ikään huomionarvoista näissä selvityksissä, maakohtaisissa selvityksissä on se, että, että näitä voimakas tendenssi jäsenmaissa näyttää olevan se, että jos, jos tehokasta ja taloudellista ja kilpailukykyistä tuotantoa pystytään harjoittamaan. Havaittiin esimerkiksi Espanjassa äh, esimerkiksi tuolla äh, vihannes, vihannespuolella tai äh, kukka, kukkien jalostuksessa, niin sieltä huomattiin, että että ympiä pidettiin lähinnä hidasteena tai esteenä, koska näytti sitten asettavan esteitä markkina vetoisuudelle tai markkinapotentiaalille, jonka todettiin olevan olemassa. Samoin sitten suuntaus näytti olevan selvästi sen suuntaan, että hyvin kilpailukykyiset tuotteet, maatalo, ma, maitotalous ja äh, vihannessektorin äh, tuotanto ja hevisektori muutenkin. Ja niissä jäsenmaissa ja alueilla, jossa tuotannon tuot, tuotantoedellytykset vaihtelevat, niin siellä myöskin näiden rooli oli merkittävämpi. Sitten päätelmiin näistä havainnoista me voimme tehdä sen johtopäätöksen, että, että ensinnäkin pohdittiin, mikä oli YMPn kokonaisvaikutus työllisyyden luomisessa eri tuotantosektoreilla. No, ensinnäkin, kuten jo tulin todenneeksi, ympin merkitys sikäli, mitä, mitä tulee tähän tuotantoon tuotannosta irrotettuihin tukiin ja niiden painottamiseen. Ne ovat muuten tietysti kato pidetty hyvänä esimerkkinä työpaikkojen luomisesta, mutta maatalouden ytimessä ei välttämättä ole ollenkaan toiminut näin näillä lieve ilmiöiden osalta, jos näin voidaan sanoa, vaikka matkailuun ja elintarvikkeen jalostuksen osalla. Sillä on ollut myönteistä vaikutusta. Mitä sitten tulee YMPn kapasiteettiin ja sen rooliin sitten tilan ulkopuolisen työllisyyden vähentämisessä? Ykköspilaria mielletään parhaiten työpaikkoja ylläpitävänä järjestelmänä, ei niinkään luo uutta, mutta säilyttää tason entisellään. Toisaalta myöskin sitten e, se, eli se ehkäisee työvoiman virtaamista maataloussektorilta muualle, mutta ei kuitenkaan hillitse näitä rakenteellisia muutoksia. Kuten mainitsin, äh, äh, äh, tilakoko on kasvanut ja työvoiman käyttö per hehtaari on pienentynyt. Toisaalta sitten kakkospilari on enemmänkin painottunut, suuntautunut sitten tilan ulkopuolisen työllisyyden kasvattamiseen ja siinä sen vahvuus piilee nimenomaan, että se näitä oheist, oheistyöpaikkoja luo lisää. Toinen osio näistä päätelmistämme ajatellen tätä maantieteistä jakautumaa eh, koskien eh, eri jäsenmaiden mm, kykyä luoda työpaikkoja YMPn eh, kautta. Tässä ei selkeää yksi, yksiviivaista, yksiselitteistä vastausta pysty antamaan ainakin, aina, esimerkiksi tiedonsaanti on ollut hyvin hankalaa, täsmällisen tiedonsaanti. Kirjallisuus on hyvin epämääräistä ja äh, alakohtaiset selvityksetkin ovat vähän äh, hataria. Eli näin ala, alueellisesti ajatellen on hyvin hankala hahmottaa, mikä YMPn ykköspilarin uudistuksen jälkeinen ykköspilarin merkitys tässä esimerkiksi on ollut alueella siis. näyttää ykköspilarin alaisista hankkeista puuttuu, mutta että Pilar on vähän niin kuin tällainen Schrödingerin kissa-ilmiö, että nämä pitää mitata ja arvioida selvitystoimin, eli katsotaan, että, että onko se kissa siellä laatikossa elossa vai ei. Ja sitten tämä vielä viimeinen äh, äh, pointtimme on se, eli että mikä on ennuste työpaikkojen syntymiselle 2014-2020. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että maatalouden äh, työväki vähenee edelleen ihan rakennemuutosten mm, kautta ja samoin sitten jos, jos siirrettäisiin rahoitusta ykköspilarilta pilarista kakkoseen. Se voisi hiukan paikata tätä syntyvää kuilua ja aukkoa. Kiitos. Kiitoksia paljon näistä alustuksista. Nyt on jo korkea aika antaa puheenvuoro esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin teille arvon asiantuntijoita näiden tutkimusten esittelystä. Tämä on ollut vaikea tehtävä, koska maat, yhteismaatalouspolitiikan historiassa nyt ensimmäistä kertaa kohdataan tätä vaikutusta, joka YMPllä on maaseudun työpaikkojen luomiseen. Nyt arviointi on todellakin puuttunut aiemmin. Ja myöskin sama, vaike- on törmännyt, kun on laatinut tätä mietintöä. Ja tutkimus tehtiin saman aikaan, kun valmisteltiin mietintöä, joten tämäkin vaikeutti asiaa. Nyt oli hienoa kuulla tutkimuksen esittely. Tämä vahvistaa meidän käsityksemme tilanteen osalta pyrimme kuvaamaan loppujen lopuksi. Sitten heinäkuussa määrä äänestää tästä mietinnöstä, jota nyt laadin mitä työllistämisvaikutukseen tulee, sitä ei koskaan ole pidetty yhteisen maatalouspolitiikan tärkeänä tavoitteena alusta pitäenkään. Tämä on ensimmäinen huoleni. Ja kun on kyse elintarviketurvasta, tämä kysymys voi näyttäytyä eri tavallakin, kun tarkastellaan työpaikkojen työpaikatilanteen kehittymistä jäsenvaltiossa. Meidän kannattaa myöskin esittää kysymys, miten voitaisiin parhaan mahdollisella tavalla käyttää hyväksi budjetin suurta osuutta, joka annetaan maataloutta ja maatalouden kehittämistä varten niin, että työpaikkojen luomista toteut- syntyy. Kymmenen prioriteettia määritelty komission puolella. Ensimmäinen niistä, jota Juncker pitää erittäin tärkeänä, on juuri työllisyys. Kertomusta lausun mietintöitä laadin. selkeästi toteaa, että mikäli meidän pitäisi tarkastella YMPn tavoitteita ja vaikutusta työpaikan luomisessa. Me joudumme luomaan tätä työtä aivan tyhjästä. Tästä ei meillä ole tutkittu. Nyt on kyse poliittisista valinnoista, jotka meidät tähän ajama, ajavat yhteisen maatalouspolitiikan puolella loppuun lopuksi. Intensiivinen ja tuotantoon, tuotannon kasvattamiseen pyrkivä maatalous on päällimmäisenä sen sinne, että tarkastetaan työvoimavaltaista työtä ja aloitan myöskin kansainvälisille markkinoille. Ja maaseudun työpaikkojen luominen ei tässäkään ole etusijalla. Ja 1990 tuota laadittiin tutkimus asiasta. Silloin havaittiin, kuinka hinnat vehirtelevät suuresti. Ja tänäkin päivänä on juuri tämä sama ongelma, joita täytyy löytää ratkaisuja, kuinka saadaan aikaan vakautta mutta ei pelkästään tulopuolella, vaan myöskin investointien ja työpaikkojen kohdalla. Täsmensitte toisessa puheenvuorossanne, että te ehdotatte kahta osiota tähän keskusteluun. Ensimmäinen niistä tarkastelee nykyistä YMPtä ja sen puitekehyksiä ja säännöksiä, jotka ovat olemassa. Ja toisessa osa, osiossa tutkimustanne te pyritte puuttumaan joihinkin ongelmiin ja tarkastelette YMPn työpaikan luomismahdollisuuksia vuoden 2020 jälkeenkin. Teksti, jota esitän, on rajoitettu pituudeltaan, joten mietinnön laatimisen yhteen seurataan tämän huomioon. Toivon, että te kaikki osallistutte tekstin laatimiseen tarkistusten kautta. Te voitte tätä rikastuttaa tätä tekstiä, joka tulee olemaan tärkeässä tulevina viikkoina ja kuukausina. Ensimmäinen osa tästä mietinnöstä käsitteli nykyistä YMPtä ja niitä välineitä, joita tänä päivänä on käytössä. Ja toisaalta pohditaan sitä, kuinka voitaisiin tukea ja suku, esimerkiksi sukupolven vaihtoa ja kuinka voitaisiin tukea nuoria viljelijöitä ensimmäisen pilarin kautta ja omissa puheenvuoroissaan asiantuntijat myöskin peräänkuuluttavat sitä, että kaikki jäsenvaltiot ottaisivat tuomion nuorille annetut nuorille viljelijöille antavat tuet, että keskittäisiin toiseen pilariin, niin että mahdollisuutta käytettäisiin myöskin hyväksi, jotta sukupolvenvaihdos onnistuu. Niin ikään, tässä on tämän jäsenvaltion suositus, että ne käyttäisivät vielä enemmän suorien tukien antomaisuutta Tietystikin tässä on myöskin katot, mutta tätä tulonjakomahdollisuutta pitäisi käyttää paremmin ja myöskin tuotannosta erotettua tukea pitäisi antaa enemmän, koska tällä voidaan, niin kuin aamullakin sanottiin, varmistaa tuotanto ja tuotannon monimuotoisuus esimerkiksi vaikeilla alueilla, kuten vuoristossa. Ja tämä myöskin, tällä on myöskin tyydyttävä vaikutus. Meidän täytyy myöskin pyrkiä edistämään kestävyyttä, kestävyysajattelua Tätäkin täytyy pohdiskella syvällisesti hallinnollista taakkaa pitäisi vähemmän ja lyhyellä aikavälillä pitäisi edistää parhaita maatalouskäytänteitä, mukaan on kokeellisia sellaisia, joihin viljat itse ryhtyvät. Ja kuinka voidaan paremmin käyttää VTOn antamia mahdollisuuksia hyväksi kriisin yhteydessä? Tästä puhuttiin myöskin eilen. Eri alojen pitäisi tässä itse mobilisoitua. Välineiden tehokkuus ja vaikuttavuus ei vielä, ta, sitä, niitä ei voida, sitä ei voida taata 100 prosenttia, kun komissio itsekin eilen totesi. Nyt pitäisi kehittää myöskin laadukasta maataloustuotantoa ja myöskin alueellistaa tämä laadullinen tuotanto. Ja myöskin sopimuspohjaisuus pitäisi varmistaa ja mahdollisimman lyhyet toimitusketjut ja biologistakin luomuviljelyä täytyy edistää, koska tällä luodaan myöskin välittömästi työpaikkoja itse alueelle. ja palveluiden ja muiden tuotteiden valmistaminen, muut, muiden kuin tarvikkeiden, esimerkiksi matkailu, on tässä merkittävässä samassa myöskin kulttuuripalvelut. Nekin täytyy ottaa huomioon. Maaseudun kehittämisohjelmissa ja perinteisissä ohjelmissa, jotka ovat toisessa pilarissa, pitäisi käyttää enemmän huomiota toimiilla pystytään lisäämään työllisyyttä maaseudun kehittämisen puolella joskus. Toimiin ryhdytään, työpaikkojen syntyy, mutta vaikutus ei välttämättä näy välittömästi työpaikkojen määrässä. Muuta aluepolitiikan välineet, maatalous, voidaan, takmaisuviettäminen voidaan yhdistää esimerkiksi liiderien puitteissa niin, että saadaan kokonaisvaltainen alhaalta ylöspäin lähestyvä lähestymistapa alueen kehittämiseen ja ylipäänsä työpaikkojen luomiseen. Kuinka sitten voitaisiin monesta näkövinkkelistä lähestyä tätä ongelmaa niin, että yhdistetään eri toimet. Nyt pitäisi tarkastaa asioita alueellisesti ja katsoa, mitä vaisuuksia on rahoittamisen aikaansaamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. 2020 vuodesta eteenpäin sitten tarkastan tilannetta tämän osalta tämän mietinnön loppupuolella yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Budjettikeskustelu on tulossa. Tulevina viikkoina tästä keskustelua on erittäin tärkeää siksi tarkastella alueellista lähestymistapaa maatalouden rahoittamisessa, maatalouden kehittämisen rahoittamisessa. Nyt se käyttää hyväksi kaikki mahdollisuudet ja varmistaa myöskin legitiimiys ja myöskin muistaa yhteiskuntasopimus, joka saadaan aikaan maaseudun edistämiseksi, maatalouden edistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja työ, näkö, näkökohta täytyy nähdä alueellisesti, alueelliselta kannalta katsottuna. Tästä tarvitaan uudistuksia. Tässä pitäisi kehittää maatalousmalleja. Kyse on eri rakenteista, mutta myöskin tuotantotavoista. Usein sanotaan, että pitäisi tuottaa enemmän, mutta paremmin eli kestävämmältä pohjalta tuotantomallit ovat mullistuneet ja ajattelutapaa täytyy muuttaa. Kysyn kestävyydestä ja tietystikin tämä edellyttää uutta kehitystä, taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja työllisyys on tässä merkittävässä asemassa. Meidän täytyy vastata myöskin kilpailukykyhaasteeseen. Mutta täytyy pohtia, mitä piilee sanan kilpailukyky takana. Tässäkin erilaisia ajattelutapoja. Ja yhteiskuntasopimus, jonka mainitsin, tarvitaan myöskin ympäristöä koskeva yhteiskuntasopimus ja ihmisten terveyttä koskeva sopimus. PK-yrityksiä pitäisi tukea, koska ne pystyvät luomaan lisäarvoa ja työpaikkoja kestävyyttä tuotannon, laadukkaan tuotannon alueellistaminen, territoriaalisuus on tässä tärkeä lähtökohta. Kyse on myöskin elintarviketurvasta. Nyt pitäisi suosia myöskin innovaatioita elintarvikkeiden ja tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen, jotka eivät ole elintarvikkeita maaseudulla. Ja myöskin markkinoiden hallinnoinnin täytyy olla mielekästä. Hallintamekanismin täytyy olla sopivia, niin täytyy nopeasti voida reagoida kriiseihin, niin täytyy vo- nopeasti voida mobilisoida. Hinta heilahtelut vaikuttavaa maaseudulla maatalousmarkkinahintojen heilahtelut vaikuttavat ja tuen erottaminen tuotannosta ja suhtaneiden vastainen toiminta ja jonkinlaiset takujärjestelmät olisivat tarpeen. Uskon, että juuri alta ylöspäin lähestymistapa on hyvä. Liideriä ja CLLDtä voidaan käyttää tässä hyväksi tehokkuuden ja to- vaikuttavuuden parantamiseksi. Tässä käyttää kaikkia mahdollisuuksia eri jäsenvaltioista löytyy ja käyttää eri rahastoja rinnakkain monirahastomallin kautta. Nyt esillä on myöskin investointeja, jotta voitaisiin kollektiivisesti tukea hyödyllistä maataloutta, investoinnit, maaseudut tänä päivänä tärkeitä työpaikkojen ylläpitämiseksi. Ja vielä lopuksi uskon, että vuoden 2020 jälkeen meidän ei pitäisi omaksua dogmaattista lähtemistapaa. Nyt pitäisi pohtia itse rakenteita ja pilarirakennetta, onko se tarpeen Tarvitsemmeko me teolla maatalouspolitiikkaa, yhteistä maatalouspolitiikkaa? Ja tämän rinnalla voitaisiin pohtia, että rakennetta. Meidän pitäisi olla jonkinlaista yleistä politiikkaa, julkista politiikkaa maaseudun kehittämiseksi, kehittämiseksi yleisesti ottaen. Kiitoksia paljon. Kiitoksia tästä erittäin syvällisestä lausumasta. Hyvät naiset ja herrat. Käsittääkseni kaikki ovat jo pyytäneet puheenvuoroa, jotka puheenvuoron haluavat käyttää, joten nyt tiedän suurin piirtein, kuinka paljon kukin saa puheaikaa. Tilanne alkaa tästä hahmottua. Ehdottaisin, että kukin varjoesittelijä saa puhua kaksi minuuttia, koordinaattori myöskin kaksi minuuttia ja sitten kullekin muulle valikunnan jäsenelle yksi minuutti. Voi olla, että puheaika joudutaan vielä sitten leikkaamaan. Katsotaan, miten tässä käy. Ensin kansanpuolueen esittelijä Kalinowski. Stawić kilka uwag takich ogólnych, kilka też szczegółowych do zaproponowania. Kiitoksia. Minä haluaisin muutaman yleisen kommentin ja sitten muutaman vähän äh, tarkemman äh, kommentin tehdä tähän mietintöluonnokseen. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että YMP ei voi toisen pilarin toimien kautta ratkaista äh, maaseutun työttömyysongelmaa. Kuuletteko minua, onko täällä ongelmaa? Kysyy puhuja. No, przykład Polsce 50% populacji Niin, Puolassa esimerkiksi 50 prosenttia väestöstä asuu maaseudulla, mutta maatalous ei kata kuin 20 prosenttia taloudellisesta toiminnasta maaseudulla. Eli täytyy tehdä muita ponnisteluja, jotta työttömyystilanne saataisiin korjattua. YMPssä meillä on myös ympäristötavoitteet ja ilmastotavoitteet, joiden merkitys on uudistusten kautta vahvistunut. Sosiaaliset aspektit kuitenkin puuttuvat ja tämä on muutettava Meillä on ilmeisesti vaikea tilanne maatalousmarkkinoilla. Nothing, we Okay. Okay, okay, stop. I have no signal. no energy. Panie pośle Kalinowski, czas bije. Kello käy. Jatkakaapa nyt ihmeessä. Czy już można? Jeszcze nie. Eikö toimi? Vieläkään puheenjohtaja sanoo. Haluatteko, että minä toistan sen, mitä minä sanoin jo? No, ei oikeastaan. Okay, we can, we can start. Voimme nyt eh, aloittaa taas tai jatkaa taas kokousta. Olkaa hyvä ja puhukaa. Hyvä. No, minä sitten menen tähän kolmanteen asiaan, jonka jo äsken nostin esille. Tässä mietintöluonnoksessa voitaisiin vielä eh, selkeämmin eh, osoittaa, kuinka vaikea tilanne maatalousmarkkinoilla on, mutta myös haasteista taloudessa pitäisi puhua. Puhun tässä Mercosur-neuvotteluista, TTIPistä ja Ukrainasta sekä Australiasta. Ja myös näistä hyvin kunnianhimoisista tavoitteista, jotka liittyvät päästöihin ja ammoniakin käyttöön. Kaikilla tällä on kielteisiä vaikutuksia maatalouteen ja myöskin maatalouden työllisyyteen. Minun mielestäni meidän täytyisi tarkastella myös koko elintarvikeketjua ja varmistaa, että ähm, maanviljelijöiden asemaa vahvistetaan siinä. Siitä usein puhumme aivan oikein. Kohta 20 on mielestäni erityisen tärkeä. Siinä on kyse äh, maatalousalalla työskentelevien sosiaalisista olosuhteista. Sitä pitäisi ehkä vähän vielä muokata. Ja lisäksi meidän täytyy äh, nostaa esiin maatalouspolitiikan uudelleen kansallistamisen ongelma. Ja vielä eräs asia, joka nousee esiin tässä mietinnössä useammassakin kohdassa. Toisaalta meillä on eurooppalainen maatalousmalli, jota olemme vahvistaneet äh, sitä kautta, että olemme taanneet ihmisarvoisen tulotason maanviljelijöille. Tämä toisaalta toisaalta äh, vähennämme aina enemmän markkinoiden sääntelyä ja avaudumme tuonnille muulta maail- muualta maailmasta. Eivätkä nämä asiat niin yhteen ja se on aivan selvästi sanottava joko yksi tai toinen asia, mutta kumpikin yhdessä ei onnistu. Dwie minuty. Rova Müller, 10 minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja tästä selvityksen jäljiltä jäi aika paljon vielä kysyttävää. Me emme ole saaneet kaikista kahdesta, kahdesta maasta täydellistä kuvaa, eikä sitäkään mitä sitten konkreettisia vaikutuksia tällä YMPllä olisi ollut. Minun mielestäni olisi kaikkein tärkeintä, että olisi tieto vankalla, vankalla pohjalla, jotta tähän tematiikkaan voitaisiin sitten oikein todella pureutua. Ja sitten tämä työllistymistuki on ehdottomasti välttämättä, ja välttämätöntä ja kiireellistäkin, kaikkea sitä tarvitsemme ihan noin sisällöllisestikin nimenä, nimenä tässä puhutaan juuri nimenomaan otsikossakin, että miten YMP voisi sitten edistää työpaikkojen syntymistä tuolla maaseudulla. Minulla on muutama henkilökohtainen havainto tässä. Meillähän on YMP nojaa kahden, kahteen pilariin ja että ykkös, ykköspilarilla on, kaksi, on mahdollisuus sitten näitä työpaikkoja säilyttää ja toisessa pilarissa olisi potentiaali tuoda näitä oheistyöpaikkoja sinne lieve oheistoimiin. Tästä täytyy vielä paljon paljon tehokkaammin toimia ja miettiä, miten todellisuudessa voitaisiin luoda lisää työpaikkoja. Ja aika ymmärtääkseni tämä on vain yksi, yksi tällainen lisää mauste tähän, tähän keittoon, kun puhutaan yleisesti YMPn kehittämistä, yritetään kehittää uutta maaseudun kehitysstrategiaa, ja tämä kytkeytyy tähän keskusteluun hyvinkin tiiviisti kakkospilarissa tarvitaan uusia äh, rakennustoimia ja äh, ohje yli äh, tämän nykyisen YMPn tarjonnan. Tässä halutaan hyvin konkreettisia toimia ja, ja voidaan todeta, että, että huonoilla, huonosti menestyvillä seudulla on selkeästi ollut hyötyä sekä tästä kakkospilarista että yleisesti näistä tukitoimista. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että lukuisat puhujat jo mainitsivat tärkeitä seikkoja, jotka tähän mietintöön pitäisi ottaa mukaan. Voisin kiittää asiantuntijoita myöskin ja niin ikään esittelijää heidän puheenvuoroistaan. Maatalous jo sinänsä ei välttämättä ole kaikkein suurin työllistäjä millään alueella, vaikka se työllistääkin enemmän syrjäseudulla, mutta se kuitenkin on paikallisen talouden moottori. Ilman maataloutta menetetään alueelta kokonainen merkittävä teollisuuden ala. Tämä täytyy tunnustaa. YMPn talousarviota täytyy suojella suorata tueta. Viljelijä täytyy myöskin ottaa suojelukohteeksi. Lisäksi täytyy tarkastella sitä, kuinka, mikälaista kahdesta seikasta sovitaan kuinka näiden kahden maksuosuuden jako suoritetaan, koska minulla on täysin selvää, että kun on kyse hyödystä paikallisyhteisöille, varsinkin syrjäseuroilla, näiden tukien vaikutus on suurin maatalouspuolella. Siellä maatalousmaksut, YMP-tuki eniten vaikuttaa. Mutta siellä kuitenkin pienin osa näistä tuista menee viljelijöille. Noilla aloilla tukea saadaan kaiken vähiten. Nyt pitäisi todellakin suojella YMPn rahoitusta ja pilari ykköstä. Sen rahoituksen osalta argumentoisin, että meidän täytyy tunnustaa se, että nyt täytyisi systemaattisesti uudelleen jakaa nämä maksut sen osalta, miten ne vaikuttavat niin, että ne ei, niitä kohdata pelkästään niille viljelijöille, jotka kaikkein eniten tukea tarvitsevat, mutta myöskin niille alueille, jotka sitä eniten kipeimmin tarvitsevat. Olen muuten samaa mieltä Elisen puhujan kanssa, joka viittasi tarpeeseen ottaa mukaan kauppasopimukset ja mahdolliset vaikutukset, joka, jotka TTIP ja Merkosur ja SETA-sopimuksessa voisi olla maaseudulle. Nämä saattavat suorastaan tuhota kokonaisia maataloussektoreita ja yhteisöjä. Ja tuhota kaikki ne investoinnit, jotka aikaisemmin vuosina on tehty. Two minutes. Edustaja Rope, varasittele kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin meidän olisi löydettävä vastaus hyvin tärkeisiin kysymyksiin, miltä tulevaisuuden Eurooppa näyttää. Ja kun me sitä pohdimme, meidän tulisi pohtia työpaikkoja, uusia työpaikkoja, mutta myös sitä, että ylläpidämme olemassa olevia työpaikkoja. Koska jos unohdamme tämän, jos me unohdamme kuinka äh, elinkelpoisia nämä työpaikat ovat äh, tänä päivänä, niin silloin emme tule saamaan aikaan hyvää tulosta. Siksipä uskon, että YMP pitäisi ensinnäkin äh, varmistaa riittävä tulo niille, jotka työskentelevät ja elävät maaseudulla. Siksi meidän mielestäni pitäisi uudelleen harkita sitä tukea, jota maanviljelijöille me annamme. Meidän on tuettava niitä ihmisiä, jotka työskentelevät maaseudulla, elävät siellä, ei pelkästään suuria maanomistajia. Sitten haluaisin sanoa myös muutaman sanan maksujärjestelmästä. Me tiedämme, että on suuria eroja jäsenvaltioiden kesken tuen tasossa ja meidän pitäisi mielestäni tasoittaa näitä tukea. Tämän takia maanviljelijöille ei riittävästi tuloja ja ihmiset lähtevät, nuoret lähtevät maaseudulta ja tämä johtaa yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ei niissä maissa, mistä nämä ihmiset tulevat, vaan myöskin niissä maissa, mihin nämä ihmiset menevät. Tämä on yhteinen ongelma, siksi meidän pitäisi ratkaista se yhdessä. Eräs toinen tärkeä asia on se, että mielestäni alue- ja paikallisviranomaisilla pitäisi olla enemmän näkyvyyttä. Niillä pitäisi olla suurempi rooli toisen pilarin määrärahojen käytössä, koska jos meillä on enemmän joustavuutta, sitäkin tarvitaan, niin silloin käytämme määrärahoja paremmin. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että täytyy muistaa, YMPn vaikutuksen maatalouteen. Tänä päivänä olen järkyttänyt suorastaan närkästynyt näistä ehdotuksista, kun kuulin, että YMPn ansiosta voidaan varmistaa maatalouden ylläpitäminen. Herra Vigani tämän mainitsi. Uskon, että te kyllä valehtelette suoraan. Te valehtelette kirkkain silmin. Te väitätte, että YMPllä on voitu pitää yhden työpaikkoja Ranskassa. Ei pidä paikkaansa. Minkin 10 000 työpaikkaa on kadonnut viimeisten viiden vuoden aikana. 30 prosenttia aktiiviväestöstä maaseudulla ja 84 prosenttia koko väestöstä. Kokonaiset talouden sektorit ovat kärsineet Tämä talouden sektori on kärsinyt työpaikkamenettämistä enemmän kuin mikään muu sektori. Bravo, loistavaa suorastaan. Tämän sanon ranskalaisena, suorastaan järkyttyneenä, raivostuneena ranskalaisena. Alle 20 hehtaariset tilat ovat Ranskasta miltei kadonneet tuonne 1990 jälkeen 500 hehtaarin tilat ovat kaksinkertaistuneet tällä välin. YMPn vaikutus on ollut erittäin kielteistä maaseudun talouden kannalta. Ja suorastaan maaseudut ovat, maaseudut ovat suorastaan tyhjentyneet ihmisistä. Ja juuri tästä YMPstä, joka on tuhonnut maataloustoiminnan elinkeinomahdollisuudet, elinkeinoharjoittamismahdollisuudet, tästä YMPstä pitäisi luopua ja antaa suvereniteetti takaisin jäsenvaltiolta. Voidaan tukea pk-yrityksiä, uudelleen alueellista tuotantoa ja suosia paikallista tuotantoa ja pieniä rakenteita. Ja myöskin maaseutuyhteisöjä yhteisöjä samalla luomuviljaa pitäisi tukea. Uskon, että mikäli luotaisiin supermarketteja, joita viljelijät itse pitää kyllä, tämä olisi yksi tapa toimia. Nyt pitää myöskin pohtia niitä tuloksia, joita on saatu vaihtoehtoisten tuotteiden kehittämisestä maatalousmallin malle pitäisi pohtia myöskin markkinointimahdollisuuksien varossa. Ja Aitteko te tyytyä edelleenkin tällaisen tyhjän sanahelinän ilman, että ehdotatte mitään konkreettista? Vieläkö tätä on tätä samaa? Herra Luazu, Mitä, se mitä te nyt sanotte, sen osalta, mitä maaseudulla tapahtuu. Mitä olisi tapahtunut maaseudulla, mikäli yönpeitä ei olisi ollut? Kenties tässä nyt ei pidä liioitella ja syyttää asiantuntijoita kaikesta, koska tämä on meidän politiikkamme syytä, ei heidän syyntään. Herra Anjio, yksi minuutti. Um, Kiitoksia kovasti. Koko elämäni olen joutunut näkemään, miten jyrkästi äh, tuolla tilo, tiloilla kai, eri koneenkuljettajat, säkittäjät, pussittajat, harvesterin kuljettajat muut ovat joutuneet vähentyneet. Kaikki työvoimaa ei juurikaan tarvita, ainakaan minun maassani, ehkä muissa maissa tilanne on toinen, mutta joka tapauksessa työväki vähenee. Ja tässä kun kun katsomme maatalouden tuotannon kehitystä, siinä ei samassa yhteydessä ole ollenkaan havaittavissa työvoimaa kasvua. Luomuviljely eh, on eh, työvoimavaltaisempaa, se on aika vetoista aika pitkälle kuin, niin kuin eilen totesimme. Mutta on toki keinoja eh, parantaa työllisyyttä maaseudulla tuoda lisää arvoa tuotteisiin, ja tässä itse tilamyymällistä myytäisiin sitten näitä tuotteita, kukkasia ja muita viljatuotteita. Metsätöitä on ehkä tarjolla runsaamminkin. Ja tässä mitä tulee julkisen rahoitukseen, pannaan sen mieluummin sitten ää, panostan työturvallisuuteen ehkä mie, mieluumminkin sitten. ja niin ikään sitten parantaa logistiikkaa, infrastruktuuria, että näille tiloille todella on kunnon tiet. No, sitä voidaan, emme, emme, emme, emme nyt sitten lähde mihinkään hölmöilyyn, jotta keinotekoisen hölmöilyyn, jotta työpaikat sitten säilyisivät mukaan. No, mikäli halutaan tehdä työtä tällä tavalla, edustaja Nikolson sitten. Uh, thank you very much indeed, Chairman. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minä puhun E varjo esittelen Judy Girlingin puolesta, joka nyt joutuu olemaan ympäristövaliokunnassa, joten haluaisin kiittää kummastakin esityksestä, joka meillä on ollut tänä aamuna. Ja todellakin tuen sitä, että Junckerin suunnitelmaan yhdistettäisiin maaseudun talous ja maatalous. Sillä on merkitys kokonaistaloudessa. Se luo kestäviä työpaikkoja, kasvuja. Meidän tavoitteena pitäisi olla äh, tavoitehakuinen mietintö, joka välittää selvän viestin työpaikojen luomisesta maaseutualueella, ei pelkästään maataloudessa. Ja me tarvitsemme mietinnön, joka ei keskity liiallisesti ensimmäiseen pilariin. Valiokuntana meidän pitäisi korostaa sitä, että äh, katamme myös maaseudun kehityksen ja että on hyvin monipuolinen maaseututalous, talous joka tuo työtä maaseutualueelle. Tämä on tarpeen kestävää maatalouden, äh, maaseudun taloutta varten. Ja kiitämme tästä tutkimuksesta ja tulemme äh, tarkastelemaan sitä ja tekemään tarkistuksia. Äh, huomaan, että tässä raportissa kerrotaan, että kakkospilari voi olla myönteinen työpaikkojen luomisessa ja sillä voi olla myönteinen vaikutus työpaikkoihin kun jäsenvaltioilla on joustavuutta maaseudun kehityspolitiikan täytäntöönpanossa, se eh, juo, e, luo epätasaisuutta, mutta meillä on mahdollisuus tässä mietinnössä katsoa, miten voimme, eh, miten UMP ja toinen pilari voivat vaikuttaa eh, liiketoiminnan harjoittamiseen maaseudulla. Meidän on myös rahoitettava toinen pilari monitoista rahoituspuitteista. Tämän pitäisi perustua objektiivisiin kriteereihin ja politiikan tavoitteisiin sekä johdonmukaisiin työpaikan luomistavoitteisiin. Te puhutte siis varjoesittelijän puolesta, samalla kun puhutte omasta puolestaan, edustaja Dorfman sitten. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys asiantuntijoillemme Mikäli maaseudulta katoaa työpaikkaa, tähän voi olla kaksi syytä. Tehokkuus on lisääntynyt maataloissa. Tämä ei sinänsä ole huono asia, mutta olin kuullut myöskin, tai kuuntelin tarkalleen, mitä te sanoitte. Elegantisti kuvailitte tilanteen. Te totesitte, että meidän yhteinen maatalouspolitiikkamme tuo tuottoa, joka mahdollistaa sen, että tila, maanomistajat eivät siis viljelijät, vaan maanomistajat voivat käyttää hyväkseen maksuja ensimmäisestä toisesta pilarista. Ja tämä on myös toiminnan ja tukia voidaan saada. Sitä kautta sitten voi luoda työpaikkoja. Tämähän. Voitteko te jotenkin kuvata tämän, to- tämän toisella tavalla? Onko teillä mitään muuta lähestymistapaa tähän? kun tehokkuus lisääntyy ja työpaikkoja kadotaan, katoa, niin onko tämä näin vai onko asia niin, että YMP luo tuottoa joillekin. Ja kun tarkastaa ensimmäistä pilaria ja hehtaarikohtaisia maksuja, ne vaihtavat suuristeluiden välillä. Tätäkin voitaisiin tarkastella. Onko YMPtä kohdannettu juuri sinne, missä on enemmän työpaikkojen luomismahdollisuuksia ympien kautta vai ei. Tästä ei ole niinkään tarkkaa tilastoa, se on tarkasta valtiota eikä niinkään hehtaariosuuksia. osuuksia. liputelin hehtaarimääristä, onko te mitään lähempää tietoa tästä? Tämä on tosiaan tällaisen yhteyden asioiden välillä. Edustaja Brennan. Thank you, Chair. Um, I think the, the key points I would make coming out of this debate. Kiitos puheenjohtaja. Minä vetäisin tästä tekin seuraavat johtopäätökset pitää päättää, mitkä on tärkeintä. Työpaikat maataloudessa vai työpaikat maaseudulla. Minusta tämä on tärkeä ero. Minusta työpaikat maaseudulla ovat tärkeimpiä, tärkeimpiä tär, tärkeimpiä luoda kuin maataloustyöpaikat sinällään, kun, kun siellä työvoima jatkuvasti vähenee. Eli siis maa- ja metsätaloudelle pitää antaa yleisemmin laajaa tukua jos ajatellaan tätä asetusta ja markkinoiden vapautumisen jälkeen politiikkojen rooli on vähenemässä. Haluan toistaa, poliitikkojen rooli on nykyään vähäisempi. Kyse on viljelijöistä, asiakkaista ja tavarantoimittajista. Nämä ovat ne kolme päätoimijaa. Tietenkin YMP pitäisi vähentyä ja supistua ajan mittaan. Ja sen roolina, sen osuus EUn kokonaisbudjetista pitää olla alenema. Sitä muuta, mitään muuta kansa ei hyväksy. eikä tuotantosidonnaiseen tukeen enää siirrytä koskaan. Meidän pitää luoda umpeen kuilua maaseudun ja kaupunkialueiden välillä. Ja tässähän äänestäjinä ovat meidän ovat nämä asiakkaat, mitä he viljelijöiltään ja maaseudultaan ja tuotteiltaan haluavat, minkälaista ruokaa haluavat sen ensinnäkin. De Castro. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää asiantuntijoitamme heidän puheenvuoroistaan ja myöskin sitä työstä, mitä ovat tehneet. Minä haluaisin äh, ensinnäkin sanoa, että on itsestään selvä, että maatalous on ala, joka menettää työntekijöitä, talouskasvu, vaan mutta työntekijöitä menetetään ja tämä johtuu tuottavuuden kasvusta teknisten menetelmien kautta. Nyt meidän pitää hyödyntää tämä mahdollisuus ja katsoa, eikö voitaisi pohtia sitä, miten YMP voisi auttaa tässä uudessa globaalissa maailmassa, tässä uudessa maailmassa, jossa uudet ja vaikeat ongelmat nousevat esiin. Puhuttiin volatiliteetistä eilen, puhuttiin elintarvikealan kriisistä. Miten YMP voi puuttua tähän maanviljelijöiden uuteen ongelmaan eh, paremmin hallinnoimalla riskejä ja markkinoita. Tämä on erittäin suuri aihe. Me tiedämme, kuinka paljon amerikkalainen politiikka on tällä alalla muuttunut rohkealla tavalla, koska se on siirtynyt suorista tuista eh, eh, erilaisiin vakuutusjärjestelmiin, riskinhallintavälineisiin. Eli tämä olisi mahdollisuus, voisimme ryhtyä putu, puhumaan ä, äh, tällaista väliaikaisarvioinnista, joka menee oikeaan suuntaan. Tämä on se ehdotus, jonka haluaisin tehdä tänään tässä keskustelussa ja aion tehdä tämän suuntaisia tarkistuksia. Onpa Kiitoksia puheenjohtaja. Kun tässä katson tänne saliin, niin monet eh, kollegat eivät ole paikalla, vaikka tämä on erittäin tärkeä aihe. Ehkä he ovat jo maaseudulla hankkimassa työpaikkoja. Haluaisin sydämellisesti kiittää ryhmäni siitä, että se on melkein täysilukuisena täällä tänään. Niin, työpaikat maaseudulla, se on asia, josta haluaisin seuraavan öö, öö, asian sanoa. Tämä on kansallinen ja alueellinen kysymys. Minä tulen aluepolitiikasta, olin jo nuorena kaupunginjohtaja ja tulen Bayerista alueelta, joka oli yksi köyhimmistä alueista Saksassa, Yläfaltsista. Meillä oli talvisin 40 prosentin 40 prosentin työttömyys ja äh, Hitlerin vallan aikana meille rakennettiin äm, armeijan harjoituskenttiä, koska alue oli niin huonoa. Mitä me sitten teimme? Me hyödynsimme niitä mahdollisuuksia, joita Eurooppa meille tarjosi. Ja nyt vanhoille uusille jäsenvaltioille halusin sanoa, että näin heidänkin äh, pitäisi tehdä. Ja viimeisimmässä äh, työttömyystilastossa minun äh, vaalipiirissäni oli alhaisin työttömyys, vain 1,9 prosenttia. Nyt köyhästä alueesta on onnistuttu jouduttu tekemään alue, jossa on hyvin paljon työpaikkoja. Ja nyt mielelläni kutsun kollegat sinne katsomaan, mitä eurooppalaisella maatalouspolitiikalla voidaan saada aikaan. Se järjeksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi heti käyttöissä yksi pyyntö. Kollega Miller totesi, että tänne pitäisi laittaa liian paljon asioita tähän mietintöön. YMPn uudistamiseen käytettiin viisi vuotta, joten nyt meidän pitäisi parissa sivussa keskittyä siihen, mitä tämä mietinnön voidaan saada aikaan, jos olisi tärkeämpi kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä, kun luodaan työpaikkoja. Nyt on kyse kahdesta asiasta. Ensinnäkin työpaikkojen varmuus ja se, että on kunnollinen tulotaso. Ei riitä, että tilastollisesti luodaan työpaikka, mikäli tulotaso on huono. Ja toisaalta täytyy olla kyse työpaikoista, joiden avulla tehdään niitä töitä täytyy, täytyykin tehdä. Ja saattaa olla, että kun on työpaikkaa, se, tästä saattaa koitua lisäkustannuksia, sivukustannuksia, nekin täytyy maksaa. Sitten YMP ja suorata tuet ja niiden rajoittaminen. Mielestäni tämä järjestelmä, joka perustuu hehtaarimäärin, ei ole looginen. Uh, Kiitoksia. Ihan äh, lyhyesti äh, se, mitä tarkoittaa äh, työpaikkojen lisääminen tai työpaikkojen ylläpitäminen maaseudussa. Meidän täytyy nähdä tämä läheisessä yhteydessä elintarviketurvallisuuteen, koska jos työpaikkojen määrä laskee huomattavasti eh, maataloudella, niin maataloudessa niin tässä voi olla vaikutus. Kuitenkin minulla on kysymys liittyen tähän asiaan. Ensinnäkin minun mielestäni maksuilla pitäisi löytää eh, tukijärjestelmiä viljelijöillä, tuotant, joka liittyy tuotantoon per hehtaari, koska Romaniassa on alueita, jossa joillakin sijoittajilla on viljelyalaa vain viljelyn takia, eivätkä he välitä siitä, mitä siellä viljellään. Mm, eli meillä pitäisi olla yhteys tuen ja tuotannon välillä. Kiitoksia. Edustaja Hoisling. Nyt Albert on lähtenyt. Toivottavasti hän kuulee tämän silti, koska minusta on aina niin mukavaa kuulla bayerialaisia uutisia, mutta ei bayeria voida eh, verrata eh, uusiin jäsenvaltioihin, koska ei siellä noin vain löydetä toisenlaisia työpaikkoja. Siksipä meidän pitäisi nyt arvioida ovatko meidän äh, määrärahamme käytetty hyvällä tavalla, koska mielestäni on kyllä tärkeää, että veronmaksajien rahoilla, äh, saadaanko niillä tuotettuja työpaikkoja. Ja sitä on ihan liian vähän tutkittu viime vuosina. Voin vain tuoda esimerkin Itä-Saksasta. Äh, Itä-saksalaiset suurtilat ovat yli 70 prosenttisesti riippuvaisia suorista tuista. Miksi? Koska ne eh, tuottavat varsin vähän arvoa näillä alueilla, kun taas eh, pienet tilat Länsi-Saksassa saavat vain vähän suoria tukia, mutta luovat hyvin paljon lisäarvoa. Eh, tämän täytyy olla kriteeri. Olisi myös mielenkiintoista tutkia ja vertailla perinteistä ja luomuviljelyä. Lisäarvoa syntyy liittyy huomattavasti enemmän luomuviljelyn käyttöä. Meidän pitäisi laskea tämän mukaan seuraavassa uudistuksessa. Kiitoksia. Pan poseł Des mówił o tym, co było 50 lat temu w Herra Des mainitsi sen, mitä tapahtui 50 vuotta sitten Bayerissa. Nyt edustaa Flanagan. Um, the, uh, common agricultural policy... Yhteinen maatalouspolitiikka minun nähdäkseni pystyy mahdollisesti luomaan työpaikkoja, silloin potentiaalista varten. Yksi tapa luoda maatalouteen työpaikkoja on se, että tilaiset eivät pistää rahaa taskuunsa, vaan käyttävät rahansa paikallisyhteisön piirissä. Mikäli on maksimimaksut ja 150 000 euroa on katto, tuo 150 000 euroa ei sitä kaikkea käytetä paikallisesti. Sitä käytetään myöskin, niin kuin Irlannissakin on tehty, suurelta osin Kroatiasta ostettuihin asuntoihin ja muuallakin Euroopassa rahaa käytetään, mutta ei paikallisyhteisön hyväksi. Mikäli maksujen määrää rajattaisiin alle 150 000 reilusti, silloin rahaa voitaisiin käyttää paikallisyhteisön piirissä. Mikäli ehdotuksia olisi tässä suhteessa kuunneltu, yhdellä alueella minulla olisi saatu 11 miljoonaa enemmän rahaa kuin nyt tilanne on 11 000 per henki. Sen sijaan tämä raha annettiin suurtilaiselle ja Larry Goodmanin kaltaisia ihmisiä, jotka eivät käytä rahansa paikallisesti. Hän käyttää nämä rahansa suihkukoneisiin. Y- yhdellä ihmisellä on suihku, lentokone ja muut sitten näkät nälkää. Anna Gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve y me parece que Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun ihan lyhyesti. Jos me nyt puhumme työpaikoista maaseudulla, meidän on puhuttava suorista ja epäsuorista työpaikoista. Ja tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa olemme usein kuukausien ajan puhuneet niistä eri kriiseistä, joita maataloudessa on ja kuinka tilojen on lopetettava tuotantonsa tai ovat lähellä lopettamispäätöstä. Minulla on sellainen vaikutelma, että pystymme ylläpitämään vain hyvin harvoja työpaikkoja. Ihan sama kuinka paljon YMPn toisesta pilarista investoimme, onnistumme ylläpitämään vain hyvin vähän työpaikkoja. Meidän täytyy ensin ylläpitää suoria työpaikkoja. Tämä on se todellisuus, jonka olemme nähneet nyt jonkin kuitenkin vuosien ajan ja meidän täytyy nyt ensinnäkin investoida äh, rahaa, mutta en usko, että näillä määrärahalla kovinkaan paljon työpaikkoja saadaan ylläpidettyä. Ja Galisiassa, joka on minun äh, alueeni, siellä olen nähnyt, että äh, maatalousyritysten on lopetettava toimintansa, koska ne eivät toimineet taloudellisesti kestävällä tavalla ja se johtuu myös toisista pilarista. Edustaja Schreier. Kiitos puheenjohtaja. Kun tätä keskustelua ja kun eilen puhuttiin koko päivä, koko iltapäivä maatalousan kriisistä, ja kun pohditaan myöskin budjettia, monet maanviljelijät ovat riippuvaisia tästä rahasta. Miten tulevaisuudessa tämä muotoituu? Ja sosiaaliset ja taloudelliset toiminnat maaseudulla ovat tärkeitä terveyden ja ympäristön ja tulevaisuuden kannalta, muun muassa kun on kyse vesidirektiivistä ja maantilan elinkelpoisuudesta. Kyse on useinkin perheviljelmistä ja kaikki on nyt joutumassa monikansallisten yritysten käsiin. Tämä on tärkeä merkittävä kysymys. Kysyisinkin esittelijältä luonnon ja maatalouden yhteyksistä siitä on puhuttu jo paljon, mutta myöskin biologisen monimuotoisuuden strategia Inotoro 2000 pitäisi ottaa paljon enemmän huomioon alueilla. Ja viljelijät täytyisi, viljelijät antaa palkkio siitä, ettei huolettavat näistä kysymyksistä. Biodiversiteettistrategia on täällä hyväksytty. Ja ilomielisesti nä- näkisin jäsenvaltioiden tasolta niitä vaikutuksia, joita täällä on ollut viljelijöiden kohdalla. Kiitos eksperci. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt annan puheenvuoron sitten komission edustajalle, tai komission asiantuntijoille ja muille. Komission nimistä Langen, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Um, the ways... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä tapa, jolla YMP voi lisätä työpaikkojen luomista maaseutualueilla ovat tärkeitä, koska ne liittyvät Junckerin komission prioriteetteihin ja olen erittäin iloinen voidessani osallistua tähän keskusteluun eh, jäsenten kanssa. Herra Andryön eh, mietintö aivan oikein korostaa YMPn tärkeää roolia EUn päävälineenä, mitä tulee työpaikkoihin maaseutualueella. Maanviljelyksessä miljoonat tilat tarjoavat työtä 22 miljoonalle ihmiselle. Jos tähän lasketaan myös elintarvikkeiden jalostus ja palvelualat, maatalous kattaa noin 44 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa. Tämä tutkimus, ja me kuuntelimme sitä suurella kiinnostuksella, tutkimus ja väittää, että tällä on kielteinen vaikutus maatalousalaan, nimittäin YMPn uudistuksella on kielteinen vaikutus. Maksut, joita on tarjottu ensimmäisen pilarin äh, alaisena, vaikka niitä ei olekaan suunniteltu työpaikkojen luomiseen, niillä on ollut äh, tärkeitä myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen sekä äh, tiloilla itsessään että myös muilla tiloihin liittyvillä aloilla. Tiloilla nämä suorat tuet vakauttavat tulon tiloille, kun hinnat ovat alhaiset. Mm, yhdessä markkinavälineiden kanssa, joita käytetään kriisiaikoina, suorat tuet ehkäisevät työpaikkojen ja tuotannon menetystä suorat tuet kattoivat 46 prosenttia perhetilojen tuloista vuosina 2005-2013. Me emme saa eh, unohtaa, millainen seurannaisvaikutus tällä on muille alueille ja maaseudulle yleensäkin. Kuten olen jo sanonut, meillä on hyvin paljon työpaikkoja äh, elintarvikealalla, mutta meillä on myös äh, muilla äh, aloilla, esimerkiksi konetuotannossa, rehuntuotannossa ja biotaloudessa työpaikkoja. Nämä on maaseutualoja, kuten matkailu, jotka hyötyvät todella paljon tilojen hoitamasta maisemasta. Tämä tarkoittaa, että maaseudun viljelyn jatkaminen on erittäin tärkeää ja se ylläpitää useita eri toimia. Se tarkoittaa myös, että pilarin yksi maksut voivat auttaa luomaan sellaisen pohjan, jolle mm, pilari kaksi maksut perustuvat. Nyt menen maaseudun kehittämiseen investoitu maaseudun kilpailukykyyn ja maataloustoiminnan monipuolistaminen ovat tärkeitä. Pohjalla on myös tiedon siirto, neuvoa antavat toimet, laajakaistan levittäminen ja peruspalvelut maaseudulla. Tällä tavoin maaseudun kehityspolitiikka stimuloi maaseutua, mutta se myös auttaa muita kuin maatalousalan yrityksiä ja luo ympäristön, jossa erilaiset yritykset voivat menestyä. Tämä tutkimus osoittaa lopulta, että e, YMP pilari 2 luo työpaikkoja maaseudulla, jos jäsenvaltiot valitsevat oikean e, suuntauksen strategiset ohjelmat ja kohdistaminen ovat tärkeitä, jotta saadaan aikaan tuloksia. Maaseudulle annetaan 160 miljardia julkisia tukea. Tässä nyt ei lasketa muita välineitä mukaan. On aivan selvä, että meillä on budjettirajoituksia ja tällä hetkellä yritämme edistää rahoitusvälineitä, jotta voitaisiin laajentaa toimintakenttää. Yhdessä Euroopan investointa suunnitelman kanssa, Esirin kanssa ja yhteistyössä muiden EU-rahastojen kanssa. Tämä tutkimus osoittaa, että tällaista mahdollista ähm, äh, turhavaikutusta voi olla ja sitä pitäisi välttää. Tarvitaan äh, parannusta ja se tapa, millä määrärahat käytetään, päätetään paikallistasolla. Meidän täytyisi käyttää määrärahat yhteisiin prioriteetteihin, joka perustuu tarvearvioon ja meidän on otettava sidosryhmät mukaan. Meillä ei ole koskaan ollut näin tavoitteellisia ohjelmia kuin nyt, pystymme osoittamaan nämä seuraukset. Meidän on katsottava, mihin EUn budjetti eh, kulutetaan, kun meillä on selkeät eh, kvantifioidit tavoitteet, niin maaseudun kehittämissuunnitelmat ovat hyviä. Ne osoittavat, kuinka ne vastaavat alueensa tarpeisiin. Uudet mahdollisuudet maatalousalalle ja maaseudulle nousevat esiin kiertotaloudessa ja biotaloudessa. Nämä mahdollisuudet pitäisi arvioida. Ne tukisivat työpaikkoja uhkaa ja kasvuagendaa ja kestävyystavoitteita. Kiitoksia puheenjohtaja. Dziękuję za zmieszczenie się w czasie. Bardzo dziękuję. Kiitoksia kovasti, että pysyitte aikataulussa. Asiantuntijat saavat vielä loppupuheenvuoron viisi minuuttia kumpikin. Kiitos vaan. Aivan alu, aluksi halusin selittää, että mikä, mikä, mikä meidän pääviestimme periaatteessa oli. Eli tässähän ei pyritä sanomaan sitä, että, että, että, että uusia työpaikkoja syntyisi, kuten huoma, huomautettiin ja jota arvostettiinkin. Pikemminkin päinvastoin haluan tehdä yhden asian selväksi. Nimittäin, että tiedämme oikein hyvin, että kautta Euroopan muuallakin kuin Ranskassakin keskittyminen on melkoista ja jatkuvaa. Tämä on ihan fakta. Ja pointti tässä on se, että YMP on tätä prosessia auttanut hidastumaan, hidastamaan, hidastamaan ja sitä kautta lieventänyt tämän koko prosessin haittavaikutuksia – Toiseksi kommentoisin herra Paolo de Castron kommentteja siltä osin, että olen aivan yhtä mieltä siitä, että on tärkeää huoma- ottaa huomioon riskinhallinta toimet, jotka voitaisiin heti jo tuolla tilatasolla ottaa huomioon, samoin kuin tietysti päätöksenteossa vielä enemmän. Tämä riskien, tässä riskienhallinta välineistö, joka on kakkospilarissa olemassa, mutta on kuitenkin jäänyt hyvin vähälle käytölle. Vain ymmärtääkseni yhdeksän eh, jäsenmaata tämän toimenpiteen päätti eh, ensi vuonna ottaa käyttöön. Ja se koko, sen osuus koko budjetista on vain 1,4 prosenttia, eli hyvin vähäpätöinen. Viime, viimeiseksi haluaisin vielä herra Flamangania on alkanut niin kommentoida. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Eli että, että, että millä, millä tavalla rahat sitten todella käy, käytetään viljelijätasolla. Ja pitäisi miettiä tämän, tämän kulutuksen rahan käytön suoria vaikutuksia. On olemassa selvityksiä, jotka osoittavat, että, että kun viljelijä käyttää tämän ylimääräisen tulon se menee enemmän, useimmin lasten jatkokoulutukseen tai parempaan koulutukseen, minkä tarkoituksena on mahdollistaa jäl- jälkikasvun paremmat menestymisen mahdolliset maataloussektorin ulkopuolella. Eli merkitsee sitä, että jos eivät saa sitten maatal- maaseudun kouluissa käy, käyntinsä perusteella hyvää työtä, siinä on tämä potentiaalisesti negatiivinen kerrannaisvaikutus työvoimaan. Thanks. Um, I just will add a few, a few things actually. Um, first of all, Haluaisin lisätä vain muutaman asian. Ensinnäkin halusin korostaa sitä, mitä Mauru sanoi. Jos vaikutelma täällä oli se, että me ainoastaan analysoimme sanomaan, että tässä nyt yritetään ylläpitää työpaikkojen se taustatendenssi, joka löytyy johtopäätelmistä, ne on vielä olemassa. Olen täysin samaa mieltä useiden kommenttien kanssa, että työllisyys maataloudessa on laskemaan päin. Tästä ei epäilystäkään Niin Yritin ja nyt menee tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka täällä nostettiin esiin on osoittaa, että johtuuko tämä ainoastaan tehokkuuden lisääntymisestä maataloudessa. Tilastoanalyysissä niin osoitin, että on selkeä todistusaineistoa siitä, että tehokkuus on lisääntynyt. Vastatakseni kysymykseen, että onko tämä tehokkuuden lisääntyminen ja lisätulo, joka maanomistajat saavat, eivät välttämättä viljelijät, vaan maanomistajat saavat. Johtaako tämä sitten siihen, että ihmiset etsivät työpaikkoja jostain muualta? Tähän kysymykseen en pysty vastaamaan näiden tulosten perusteella. Se ongelma, mikä meillä oli, ja se johtaa minut tähän toiseen kysymykseen, kun analysoimme, missä maaseudulla on enemmän menestystä tai yhteyttä rahoituksen ja myönteisten työllisyysvaikutusten välillä, sitä ehkäisee yksinkertaisesti se, että meillä ei ole alueellista tietoa YMP1 rahoituksesta. Tämä on puute, joka häiritsee vähän tutkijoita, kuten meitä. Ymmärrän komission argumentit, miksi e- eivät julkaise pilari yhden rahoitus tietoja johtuen tietoturvakysymyksistä kuitenkin tutkimuksen ja analyysien kannalta tämä on itse asiassa e, valtaisa este, koska me emme mm, pysty selvittämään vertausten ja analyysien kautta, millaisia vaikutuksia tällä on ollut aluetasolla. Tämä on asia, joka meidän on nostettava esiin tutkijoiden näkökulmasta. Tällainen rajoite meillä on, siksi en voi tähän kysymykseen vastata. Olen myös täysin samaa mieltä joidenkin kommentoijien kanssa siitä, että olisi ollut parempi, jos meillä olisi ollut kaikkien jäsenvaltioiden kattava analyysi ja niiden vertailu. Olen täysin samaa mieltä. Se ei kuitenkaan ollut tämän tutkimuksen tavoite, mutta ehkä komissio voisi tällaisen tutkimuksen tilata tai toteuttaa. Olen myös täysin samaa mieltä siitä, että jotkut aspektit, eh, jotka liittyvät YMPn sivuvaikutuksiin ja toissijaisiin vaikutuksiin, työllisyysvaikutuksiin, kuten esimerkiksi ympäristönsuojelussa, tai Natura 2000 seurauksia, niin niitä ei analysoitu syvällisesti. Me teimme parhaamme nähdäksemme, millaisia toissijaisia vaikutuksia on. Joissain tapauksissa ne ovat myönteisiä työllisyyden kannalta, koska alempana arvoketjussa ne loivat jonkin verran työllistymismahdollisuuksia. Se on aivan selvää, se voidaan helposti todistaa, mutta haluaisin korostaa, että minun on selvästi korostettava sitä, mitä myös esittelijä sanoi. Tämä on nyt siitä huolimatta todennäköisesti hyvä aika menevättä nyt valtaisaan keskustelun YMPstä. Nyt on varmaan hyvä aika pohtia sitä, onko maatalous itsessään päivitettyä vai pitäisikö meidän ehkä katsoa maataloutta laajemmin, ottaa mukaan kaikki siihen liittyvät tuotteet, esimerkiksi virkistys, hyvinvointi, erilaiset tuotteet. Kiitoksia. Viisi minuuttia saatte puheenjohtaja vielä esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti vain haluaisin kiittää asiantuntijoita heidän antamistaan vastauksista. Haluaisin myöskin kaikkia kiittää keskustelun laadukkuudesta. Testin kysymys Pitäisikö työllisyysvaikutus ottaa huomioon, kun puhutaan YMPstä nyt ja tulevaisuudessa? Puheenvuorossa jotkut sanovat että kyllä, jotkut sanovat hyvin painokkaasti kyllä, ja jotkut alustetaan myöskin prioriteetiksi. Tällä hetkellä näin ei ole. Menneisyydessä alun perin maatalouspolitiikan tarkoituksena ei ollut pitää yllä työpaikkoja. Mikä sitten tämä otettaisiin prioriteetiksi. Tämä ottaisi erilaisiin pohdintoihin kuin mitä toistaiseksi on suoritettu. Uskon, että tässä mietinnössä lähestyn tätä merkittävästä uudesta lähtökohdasta teksti, joka on laadittu. En nyt käy yksikohtaisesti lävitse, mutta tämä antaisi komissiolle joitakin konkreettisia elementtejä, jotka liittyvät työllisyysvaikutuksiin. Ja tässä pitäisi ottaa myöskin huomioon, tämä pitäisi ottaa huomioon myöskin suuntaan tulevaa YMPtä. Ja tulissa uudistuksissa pitäisi ottaa tämäkin seikka huomioon, kun tuleva maatalouspolitiikka ohjataan uuteen suuntaan. Kiitoksia jälleen kerran tästä laadukkaasta keskustelusta kaikille. Kiitoksia myöskin henkilöstöstä ja sihteeristöstä, joka on tukenut minua tässä mietinnön laatimisvaiheessa. Ja tulevina viikkoina tämä tulee vielä rikastumaan eri tarkistusten kautta tämä teksti. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Tarkistukset täytyy jättää viimeistään 17. toukokuuta kello 20 saakka. Mikä olette? haluaisin itsekin hieman kommentoida. Emme ole puhuneet vielä paljonkaan kohesiopolitiikan vaikutuksista maaseutualueisiin ja maaseudun työpaikan luomiseen. Alueellinen kohesio pitää sisällä myöskin maaseutualueet. Ei pidä olettaa, että tämä liittyy pelkästään toiseen pilareen, että toinen pilari pelkästään olisi vastuussa vaan silloin työpaikkojen luomisesta. Olisi erittäin mielenkiintoista analysoida sitä, mitä tapahtuisi, mikäli meillä olisi toinen pilari aluepolitiikassa ja kohesiopolitiikassa mukana. Toinen seikka on se, että olemme tarkkailleet nyt objektiivista prosessia, jolla jatkuvasti vain leikataan työpaikkoja maaseudulta. Tällaista tehdään nyt ja tullaan tekemään tulevaisuudessakin. Tämä liittyy palveluiden ongelma. Tämä liittyy palveluihin, joita tarjotaan maataloussektorille. Ja kyse myöskin palveluista, joita annetaan maaseudun asukkaille, koska maaseutualueilla on halvempaa maata ja halvempia kiinteistöjä. Tarkoittaa sitä, että yrittäjyys maaseudulla on kasvussa. Ihmisten määrä maaseudulla lisääntyy. Toinen seikka on maaseudun moninainen vaikutus. Ja täytyy muistaa, että olemassa valtaisia eroja jäsenvaltioidenkin välillä. Ei voida soveltaa kaikkia samoja mittatikkuja kaikkien maiden kohdalla. Ja vielä lopuksi, kenties nyt minun ei pitäisi tätä sanoa, koska en ole tarkistanut tämän tiedon paikkansa pitävyyttä, tämän pelkkää huhupuhetta, mutta mutta sanonpa tämän kuitenkin. Olen kuullut pikkulintojen vesertävän, että maaseudulla ja maaseudun kehittämisessä on ongelmia, jotka siirretään agripääosastolta kehityspolitiikasta vastaavalle pääosastolle, joten kokonainen joukko toimia, jotka ovat erittäin tärkeitä kannalta, siirretään yhdestä pääosastosta – aluepolitiikan ja kohesiopolitiikan pääosastolle. Tästä yksi puhujakin täällä puhui. Tämä muutos ollaan tekemässä ja samalla omaksutaan uusi lähestymistapa, kun on kyse tehtävien jaosta komission sisällä. Siellä on tapahtuvassa mullistuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tässä esittää jotakin kysymyksiä komission suuntaan. Sillä Mikäli tämän kaiken lisäksi pitää paikkansa, että ulkomaan kauppa siirretään Agri-pääosastolta kaupan pääosastolle maataloustuotteiden kohdalla, tämä tarkoittaa sitä, että Agri-pääosastolle jää jäljelle vain hyvin mitätön määrä toimia. Mikäli tämä sitten heijastelee uutta YMPtä, niin tämä on vakava asia mikä tämä ennen tulevasta. Tietysti tämä on laista huhupuhetta, mutta sitten kun saamme virallista tietoa asiasta, saattaa olla jo liian myöhäistä siihen reagoida. Joten uskon, että meidän täytyy nyt esittää muutamia kysymyksiä. Suoka anteeksi, että otin tämän asian täällä esiin tässä ja nyt, mutta katsoin, että vaikkakin tämä on vasta huhupuetta, huuhinta, sitten huolimatta osin tämän tiedon teille toimittaa. Nyt tämän Tämän keskustelu on saatu päätökseen. Kiitoksia asiantuntijoille ja puhuit erittäin mielenkiintoisia asioita. Sitten seuraava asia esityslistalla. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita juuri. Tämä oli asia, joka kannatti ottaa esiin, vaikka tämä vasta huhupuhetta. Nyt sitten on määrä käydä keskustelu maatalousmarkkinoita käsittelevän työryhmän puheenjohtajan kanssa. Työryhmä perustettiin komissaarimme toimesta. Siinä tarkastellaan maatalousmarkkinoilla vallitsevaa tilannetta ja yhä kasvavaa vaikutusta, jotta ulkoisilla tekijöillä on maatalousmarkkinoihin. Tässä tarkoitan sopimuksia, joita tullaan allekirjoittamaan ja joista jatkuvasti keskustelemme maatalousmarkkinoita käsittelevä työryhmä käsittelee seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi markkinoiden avoimuuteen, transparenttiuteen, hinta, ja muihin tekijöihin markkinoilla. Työryhmä koostuu 12 henkilöstä. Pyytäisin, että työryhmän edustajat tulevat tänne puhujakorokkeen taakse, puheenjohtajapöydän taakse. Proszę Państwa, pan komisarz Hogan tak często się... Hyvät herrat, komission jäsen Hogan on paljon puhunut työryhmästä, jota CS Ferman johtaa. Hän on puhunut siitä niin usein, että hän varmaan uskoo, että te työryhmässä pelastatte meidät ja pistätte kaiken kuntoon maataloudessa, maatalousmarkkinoilla. Näin tuntuu uskovan. Mä usko, että teidän avulla me pääsemme kriisistäkin yli. Ehdottaisin, että nyt puhutte 10 minuutin ajan alustukseksi. Ja sitten tämänkin koordinaattorit ja muut valikunnan jäsenet saavat puheenvuoron. Teidän kolleganekin voivat osastokeskustelun ja henkilökuntanne jäsenet. Olkaa hyvä. Osa Mikrofoni. Yes. Oh, thank you, thank you, Mr. President. No niin, kiitos eh, puheenjohtaja. Mukava olla täällä kertomassa teille, mitä meidän työryhmämme tekee ja mitä, mit, millä tavalla me sitten, äh, sitten valmistelemme syksyllä annettavaa kertomusta äh, työmme tuloksista. Toimenkuvamme oli aika selkeä, komissaari Hogan sen aikoinaan määritteli ja kysymys äh, oli siitä, millä tavalla voisimme sitten vahvistaa viljelijäväestön asemaa elintarvikeketjussa. Tämän on aivan äh, elementääristä tietenkin, jos ajattelemme tätä markkinatilannetta, joka globalisoituu jatkuvasti. Ja Sen mm, vuoksi meidän toimenkuvaamme ja tehtävämme ei ollenkaan ole antaa mitään kokonaiskäsitystä, kokonaisarviota YMPn nykytilasta. Siitä nyt se olisi vähän liikaa pyydetty muutenkin. Me haluamme vain parantaa viljelijän asemaa elintarvikeketjussa, millä keinoin ja mitä välineitä meillä on sitten tämän kehityksen varmistamiseksi. No, työryhmämme koostuu jäsenmaiden asiantuntijoista, jotka on taas sitten valittu halukkaiden hakijoiden joukosta. Ja komissaari sitten tuolla itse päätti, ketkä tähän 12 valitun joukkoon pääsevät, ja lähinnä tietenkin sen asiantuntemuksen perusteella, mitä kullakin hakijalla oli. Mm, äh, työryhmän on tarkoitus kokoontua seitsemän kertaa ja 2016 äh, syksyyn mennessä meidän äh, havaintoimme pitäisi olla kirjoissa kansissa. Komissaari Hogan on, on tähän Äh, antanut pienen kannustimen, että me sitten äh, jää aikataulustamme jälkeen, vaan saamme todellakin sen valmiiksi tämän kertomuksen syksyyn mennessä. Meillä on toistaiseksi ollut kolme palaveria ja olemme keskustelleet monistakin eri asioista äh, yksityiskohtaisesti niistä hetken päästä. Kerron ensin kuitenkin asiantuntijoiden nimet, jotka, jotka täällä tässä työryhmässä ovat mukana. Ensinnäkin Äh, Pavlovski Puolasta, joka on äh, elintarvike- ja elintarviketuotannon asiantuntija. Äh, Kasulaari Italiasta, joka on osuuskuntien asiantuntija. Dopin Britanniasta, maitotalouden asiantuntija Luis Fresco Alankomaista – joka on sikäläisen yliopiston professori ja erinomaisen tunnettu elintarvikealan asiantuntija herra Giesen Saksasta, entinen Westfleischin toimitusjohtaja ja kollega tässä vieressä Tuus Ivarsson, joka on ruotsalainen. Hän on tulevaisuuden ja tulevaisuuden markkinoiden asiantuntija. Eh, Juhas Unkarista, joka on sikäläisen maatalouden tutkimuslaitoksen johtaja ja niin ikään myöskin Rova Umie Ranskasta, joka vastaa viljasektorin tulevaisuuden markkinoista. Futureista. Moldero Cabrera Espanjasta, joka niin ikään on Espanjan hallituksen leivissä – ja Slovakiassa herra Samer, joka on äh, tunnettu äh, kasva täällä Brysselissä. Ja tuossa välissä oli futuurien asiantuntijoita, tulkki täsmentää tässä vaiheessa. No niin, äh, siinä Slovakian liittymisvaiheessa oli tämä Slovakian edustaja aktiivisesti mukana maataloutta tukemassa. Olemme tyytyväiset siitä, että, että eri maista on olemassa, on mukana asiantuntemusta monelta eri sektorilta. Ja ää, tässä on meillä tarkoitus selvittää muutamia perusasioita ja kutsua muitakin asiantuntijoita sitten kuultavaksemme erityissektoreilta. Ensimmäinen asia, jota käsittelemme, on markkinoiden avoimuus ja markkinadata. Eli miten voisimme parantaa markkinoiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä niin, että viljelijät siitä sitten saisivat apua ja voisivat äh, nojautua äh, luotettavaan tietoon tehdessään suunnitelmia ja päätöksiä äh, ostaa ja myydä tai kylvää tai kyntää, lypsää tai niittää päätöksiä, joita sitten tarvitaan hyvän maatalous maanviljelykäytännön tueksi ja tulon varmistamiseksi. Me, meillä on ollut kuultavana kaksi asiantuntijaa, yksi Yhdysvalloista ja pari muuta jäsenmaistamme, jotka ovat markkina-avoimuuden ja läpinäkyvyyden parissa päivittäin tekemisissä, jotka ovat sitä kautta sitten pätevöityneet pohtimaan sellaisia keinoja, joilla markkina, markkinoiden, markkinoiden tiedoista saataisiin luotettavampia ja miten ne saataisiin paremmin viljelijöiden käytettäväksi. Missä on, enemmän, missä on pulaa, missä on ylitarjontaa tietystä tuotteesta näin poispäin. Toisella puolella mitalia on, ovat nämä futuurit ja tulevaisuuden markkinat. Pohdimme sitä, onko mahdollista ja ylipäätänsä hyödyllistä – luoda jotain futurimarkkinoita maatalouteen, niin että voisimme sitten hintavaihteluiden aiheuttamia heilahteluja ja kriisejä ennakoida tai sitten niiden vaikutuksia lieventää globalisoituvassa maailmassa. Ja, ja aina kun YMP on avannut rajoja ja poistanut vientitukia ja näin poispäin. Ylipäätänsä hävittänyt erilaisia vakauttamismekanismeja. Näin äh, on. Äh, vakaus olisi äh, tärkeää viljelijän elämässä. Ja olemme selvitelleet, että voitaisiinko futurien avulla sitten hiukan tasoittaa riskejä viljelijöiden ja muiden sellaisten henkilöiden kesken, jotka tässä toiminnassa ovat mukana uskoes, uskoes uskuessaan sitten hintakehityksen olevan volatiili viljelijöiden tehdessä ratkaisujen tulevaisuuden varalta. Onneksi meillä on Jyvässön asiantuntijana Ruotsista näitä, tätä asiaa meille avaamassa. Kolmas teema on, koskee sopimuksia ja sitä, miten sopimukset voisivat varmistaa tulonmuodostuksen tulevaisuudessa ja kilpailla sitten näillä heiluvilla markkinoilla jatkuvasti kiristyvän hintakilpailun saralla. Millä tavalla pohdimme siis, mitä täällä, millä tavalla sopimusviljely voisi kenties edesauttaa sitten avoimuutta ja tietojen vaihtoa esimerkiksi. Ja sitten kauniksi lopuksi tietenkin taloudellinen tuki eri rahastoista. Tämä Junckerin rahasto tässä kaiken kärjessä, jonka joiden avulla on mahdollista sitten rahoittaa maataloussektorin innovaatioita ja ylipäätänsä maaseudun kehittämistä niin, että viljelijät voisivat itselleen varmemman tulevaisuuden rakentaa. No, tämän palaverin tarkoitus tässä tänään on se, että, että me ensinnäkin työryhmänä Olemme, olemme ty, ö, iloisia saadessamme kuulla teidän kommenttejanne ja ehdotuksianne. Meillä on, on omat kotisivut, jonne ö, otetaan tyytyväisenä vastaan kaiken sortin ehdot, ehdotuksia ja kommentteja työtämme helpottamaan, eli olemme korvat hörölä puheenjohtaja ja tulemme kuuntelemaan tarkka, tarkkaavaisina kommenttejanne. Voitte olla varmoja, että, että todellakin kallistamme korvamme vakavissamme teidän kommenteillenne ja puhe, puheillenne. Siitä voitte olla vakuuttuneita. Kiitoksia. E, Kiitoksia paljon. Käsittääkseni muutotyöryhmän työryhmän jäsenet voivat kenties vastata sitten jäsenten kysymyksiin. Oliko tämä näin? Näinkö te ajattelitte? That's correct, uh, president. Uh, pitää paikkansa puheenjohtaja. Näin, näin juuri puheenjohtaja. Ja mielellämme sitten uh, kuuntelemme kommentteja tämän valiokunnan edustajien ja jäsenten uh, mielipiteitä, kommentteja. Kuten sanottu, me olemme tässä täällä ottamassa opiksemme ja ottamassa vastaan evästyksiä Eh, näistä eh, kysymyksistä, jotka nostin eh, esille, niin että viljelijän asema elintarvikeketjussa voisi vahvistua ja tulevaisuus olisi varmempi. Ja lupaan suhtautua niihin vakavissa, vakavasti. Edustaja Angileera, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia paljon ja tervetuloa asiantuntijoille, jotka edustavat tätä työryhmää. Uskon, että saattaisi olla hyväkin ajatus, mikäli voisimme analysoida työryhmän tekemää työtä. Engl... Nyt olemme pysyvässä kriisissä, niitä vaikuttaa siltä, ja jotkut sektorit eivät kerta kaikkiaan ole elinkelpoisia. Elintarvikeketju toiminut sellaisella tavalla, että maanviljelijä on tässä kaikkein heikoin ketju. Hinta, heilahtelut, joita viljelijät joutuvat kohtaamaan, osoittavat, että monia heikkouksia on tässä järjestelmässä, ja niitä kannattaisi analysoida tarkemmin. Minun nähdäkseni yksi ongelmista on se, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksissa ei uudelleen tarkasteltu markkinamekanismeja, eikä niitä uudistettu eikä mukautettu niin kuin niitä olisi pitänyt sopeuttaa jotta kriisi voitaisiin paremmin hallinnoida. Tästä kriisivarauksesta, josta voidaan ottaa varoja ensimmäisestä pilarista ja jakaa viljelijöille kriisin yhteydessä, niin mielestäni loppukädessä kuitenkin viljelijät itse joutuvat tämän maksamaan rahoissaan. Tämä politiikka maksaa viljelijäkin. Uskon, että meidän pitäisi uudelleen tarkastella nyt tilannetta ja näitä mekanismeja ja niitä välineitä, joita meillä on käytössämme. Te mainitsitte joitakin erittäin mielenkiintoisia seikkoja, esimerkiksi sopimuspohjaisuuden, kuinka nämä sopimukset toimivat. Minun maassani Espanjassa on otettu käyttöön pakolliset sopimukset maitoalalle vuoden ajaksi. Maito Ala on siitä huolimatta niillä vaikeuksissa, sopimuspohjaisuudesta huolimatta. Nyt pitää pohtia, mitä mahdollisuuksia on olemassa, mahdollisuuksia, joita voitaisiin käyttää hyväksi, että saataisiin jonkinlaisia sopimuksiin perustuvia takeita. Uskoakseni on tärkeää tietää myöskin tiedot, pohjatiedot, joiden pohjalta voidaan arvioida sitä, kuinka tulevaisuuden markkinat voitaisiin muotoutua. Tämä on erittäin tärkeää tietopohja. Ja kiitoksia tekemästä työstä. Se on erittäin tärkeä meidän kannaltamme ja maantalouden kannalta Euroopassa. Edustaja Nicholson. Kiitoksia oikein paljon. Te olette kovin tervetullut tänne tänä iltapäivänä, herra Verman. Todella äh, äh, kuuntelin äh, kiinnostuneena sitä, mitä sanoitte. Äh, teille on annettu erittäin tärkeä rooli äh, mahdollisesti yhtenä äh, kaikkein vaikeimmista ja vaarallisimmista ajoista, eh, mitä tulee vaan viljelykseen Euroopassa, koska olemme nähneet kiintiöiden katoamisen, Venäjän vientikiellon ja sitten maailman maidon hinnan laskeminen ja Kiinan tilanne. Me kaikki tiedämme tämän taustan. Teillä on valtaisa taakka harteillanne. Toivotan kaikkea hyvää teille ja kollegoillenne, koska monet ihmiset odottavat kiinnostuneena sitä, mitä tulette kehittämään. Todella toivon että teette ehdotuksia mahdollisimman pian tai teette tämän raportin mahdollisimman pian ja että se ei ole sellainen kuin monet kertomukset aikaisemmin, että se vaan ö, ö, kerää pölyä. Me haluamme nähdä se, me haluamme nähdä, että se toimii. Monet aspektit, jotka nostitte esiin, ovat asioita, joihin on viitattu ongelmiin elintarvikeketjussa, mutta teidän on käsiteltävä raportissanne futuureita, uusia markkinoita, uusia tapoja, ö, uusia ideoita, miten me näitä myymme. Ja minun on tuskin kerrottava teille sitä, että on epäluottamusta tuottajan ja jalostajan välillä. Ja minä olen aina ollut sitä mieltä, että tuottajat ja jalostajat eivät tehneet yhteistyötä. Ja jos näin on, niin sitten maitoalan tulevaisuus on hyvin synkkä. Miten voisimme rohkaista yhteistyöhön ehkä sopimuksilla, sanoitte. Mutta kun menee futureihin, niin tästä ollaan vielä epäluot- epäluottamus on vielä suurempaa. Tämä on meille täysin vierasta, emme ole koskaan käsitelleet näitä aikaisemmin, se on meille aivan uutta. Miten tulemme myymään sen ihmiselle, kuinka syvällisesti olette asiaa katselleet? koska tämä on kysymys, joka on esitetty minulle ja minä olen vähän samanlainen kuin tekin. Odotan muiden tuomiota siitä, miten mennä asiassa eteenpäin. Meillä on tällä hetkellä tilanne, jossa meillä on RMO, se ei ole tuottanut sitä, mitä on odotettu. Ja minä todella uskon, että meidän ei täällä Euroopassa pitäisi odottaa että Yhdysvallat tai Uusi-Seelanti tai joku muu asit määrittelee periaatteet ja standardit ja maitotuotteiden hinnat maailmassa. Meidän pitäisi tehdä eh, ehdotuksia. Jos te teette ehdotuksia, me tulemme tukemaan teitä niin, että me EU-ssa voimme olla johdossa maidon tuotannossa ja eh, määritellä standardit ja tasot niin, että eh, ei saataisi aikaan pelkästään hyvää tuloa tuottajille, vaan myös hyviä tuotteita kuluttajille. Kiitoksia. Yes, thank you very much. you Very much, Mr. Freeman. Kiitoksia, herra Ferman, että tulitte valiokuntaan luonnehtimaan vähän työryhmämme toimenkuvaa ja tehtäviä. Suoraan sanottuna olen todella iloinen, että maatalousmarkkinoille ja sen luotamiseksi on nyt perustettu tällainen työryhmä. Miten te tämän ryhmän puheenjohtajana sitten oikein mietitte tästä mahdollista on, on, ryhmän työn onnistumisesta ja, ja mikä, mikä on todellakin tämän työryhmän oma tavoite ja tulevaisuuden näkemys. Puhutte markkinoiden avoimuudesta, vakuutusjärjestelmistä, rahoitusvälineistä näin poispäin. Ole tarkastellako markkinoiden avoimuutta noin ikään kuin kielteiseltä kannalta, että se voi tavallaan osua omaan nilkkaan, että sitä voidaan käyttää sitten väärin, että aletaan etsiä halvimmin tuottavaa, tuottavia tiloja. Mitäpä sitten tulee näihin äh, äh, rahoitusvälineisiin, kaikki eivät ole äh, ihan uusia. Esimerkiksi nämä, nämä No, näissä vakuutus, mitä tulee vakuutuksiin, tulee millä tavalla esimerkiksi Yhdysvaltain järjest, käyttämä järjestelmä teihin vetoa. Tästä näihin vakuutuksiin vieliin ja rahoitusjärjestelmiin sinällään tulee minun mielestäni se voisi auttaa viljelijöitä eh, ottamaan huomioon riskit etukäteen ja ikään oppimaan markkinaorientoituneemmiksi ja ottamaan siis äh, markkinoiden äh, tilanteen paremmin, eikä pelkästään tukeutua äh, maataloustukiin. On, nythän on jo, jo jonkinlaisia vakuutuksia olemissa esimerkiksi huonon sään varalta, mutta näitä, ei, näitä viljelijät eivät kuitenkaan kovinkaan laajasti käytä hyväkseen. Mahdatteko jo tässä vaiheessa tietää, miksi eivät käytä? ja miksi esimerkiksi äh, viljelijät eivät järjestäydy tuottajajärjestöihin paremmin äh, ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa vaikkapa äh, osuuskunniksi. Eli minkälaisia tällaisia esteitä, minkälaisia esteitä näette tämän kehityksen tiellä? Pani poseł Senra. Edustaja Senra. Poseł Senra. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Bueno, yo no había... Kiitoksia, puheenjohtaja. En usko, että että pyysin puheenvuoroa, mutta kun se kerran annoitte se minulle, niin no, kyllä minä sitten puhun. Kyllä se käy. Meillä on se periaate, että koordinaattorit saavat aina puheenvuoron. Suokaa anteeksi. No, selvä. Siinä tapauksessa oli miten oli. Uskon, että me jatkuvasti puhumme samasta asiasta. Kun me puhumme markkinoista, Vaikuttaa siltä, että kaikki näkökannat keskittyvät yhteen ja samaan asiaan, vientimarkkinoihin. Ongelma, erittäin vakava ongelma maitoalalla, valitsee tälläkin hetkellä. Olemme puhuneet tästä maitoalan kriisistä jo kuukausia ja muistakin maataloussektorista on puhuttu jo pitkään. Ongelma on se, että me jatkuvasti etsimme välineitä, joilla voitaisiin jollakin tavalla pistää laastari tämän ongelman päälle, jotta tuo tavararyhmä pääsisi paremmin kansainvälisille markkinoille. Itse tällaisia pintaratkaisuja. Ja kun asiantuntijoiden tasolla ja valiokunnassa keskustelemme asiasta, kysyisinkin, milloin puhutaan itse ongelmista, joita on pientilallisilla ja keskisuurilla tiloilla. Mehän jatkuvasti sysäämme heitä pois toiminnasta. Ajamme heidät perikataan kriisin myötä. Välineet, joista tänään puhutaan, markkinoiden avoimuus, seurattavuus ja varmuus, ainahan tästä samasta puhutaan. Kriisi ei kuitenkaan ole loppunut tämän puheen kautta. Eikö pitäisi tarkastella viljelijöiden tilannetta kaikin? kaikkien, eikä pelkästään joidenkin suurten toimijoiden tilannetta takaisin, jotka pääsevät monen kansainvälisen markkinoille. Herra Hoisling, haluatteko te puheenvuoron? Niin, kyllä minä halusin puhua, koska olen vähän pettynyt, kun minä katson tätä elintä, tähän juuri sen esittelitte, niin onko siellä edes yhtään maatalouden edustajaa teollisuus? No kyllä, yksi kahdesta toista, jos haluatte kutsua itseänne maanviljelijäksi. Niin, mutta pääasiassa teollisuuden edustaja. Katsotaanpa Saksan edustaja Westfleischista. Eivät he eh, eh, ole välttämättä ole pienviljelijöiden puolella, eivätkä välttämättä avoimuuden puolella. Kenet siellä on oikein nimitetty? Miksi siellä ei ole ketään ota, jätänpä nyt teidät ulkopuolelle, mutta miksipä siellä ei ole ketään, joka tulee suoraan maataloudesta. Ää, sanoitte, että avoimuus on tavoite. Kyllä me olemme se täällä jo 50 kertaa kuulleet ja olemme ää, vähintään viisi mietintöä täällä parlamentissa tehneet, jotka käsittelee juuri tätä tai viljelijöiden vähäistä osuutta arvoketjussa. Se, mitä te esitätte, minä kyllä nyt vähän odotin enemmän, niin se on ihan... Ää, vanha juttu uudelleen pakattuna. Te puhutte futuureista ja vakuutuksista. Siitä kaikesta keskustelimme jo YMPn uudistuksessa äh, äh, ratkaisuna, joka ei ole mahdollinen äh, maatalousalalle. Jos tämä on teidän vastauksenne maatalouden kriisille, niin sitten teidän komissionne, teidän työryhmämme raportti on yhtä vähän turha kuin edellisetkin. Lukekaapa ensin meidän mietintömme, ne voisivat teitä hyödyttää. Tässä on kyse ensisijaisesti esimerkiksi kilpailuoikeudesta. Meillä on epäreilu kilpailutilanne maataloudessa. Kartellisäännöistä on puhuttava. Mitkä ovat viljelijöiden oikeudet ketjussa? Mitä on vahvistettava? Enkä minä ole kuullut mitään teiltä, vaan futuureista. No, vaan menemmekö nyt tätä Amerikan tietä. Ei tämä voi olla mikään ratkaisu Euroopan maataloudelle. Eilen kävimme mielenkiintoista keskustelua ja siinä oli kyse siitä, e, mekö me ehkä itseämme osuneet omaan nilkaan, kun poistimme nämä markkinajärjestelyt se, että poistimme markkinajärjestelyt ja pidimme kiinni pelkästään vapaista markkinoista, niin sehän on tämän katastrofin aiheuttanut. Ja teidän ajatuksenne vievät ainoastaan radikaalia markkinataloutta eteenpäin. Se ei tule suurinta osaa viljelijöitä auttamaan. Kiitoksia. Arvon jäsen. Paikalla ei ole yhtään viljelijää siksi, että he ovat kevät kylvötöissä. He ovat pellolla. Haluatteko te puheenvuoron? Ah, en pyytänyt puheenvuoroa, koska en tiennyt kauanko olen täällä paikalla, mutta hienoa, että olen täällä vielä. Te mainitsitte futurimarkkinat. Henkilökohtaisesti olen saastunut futurimarkkinoihin. Ovat osoittautuneet toimiviksi perustavapaistoisuuteen Euroopan unionissa on puhuttu myöskin niin sanotusta MIFID-lainsäädännöstä. MIFID tulee tekemään futuurikaupoista vaikeampia en tiedä, miksi näin on ja miksi tätä halutaan tehdä. Vaikuttaa siitä, että tämä on tavoitteena vastaista. Minun on kerrottu, että futurimarkkinat tekevät elintarvikkeista mahdollisesti kalliimpia. Olen kuitenkin pidemmällä aikavälillä eri mieltä siitä, että koska, koska nämä lähettävät hyödyllisiä signaaleja hallituksille ja tuottajille. Olette kenties kuulleet, että minun maassani muutaman viikon kuluttua järjestetään kansanäänestys. Meidän maatalousministerimme George Justice on euroeron, Euroopasta eroamisen puolella. Hän puhuu hintavakuausjärjestelmästä, joka olisi hyvä ajatus. Kanadaskin käyttävät tällaisia järjestelmiä, ja näiden kautta todellakin saadaan aikaan vakautta markkinoille. Maataloustuotteiden jalostaja haluaa takuun siitä, että tavara tulee. Eivät, voida sanoa, eivät voi yksinkertaisesti sanoa, että aloitan ensi vuonnakin samaa tavaraa, ei saman verran, mutta halvemmalla hinnalla tästä tuottajat vimmastuisivat henkilökohtaisesti lähtisin tälle tielle. En usko, että enää mahdollista yksinkertaisesti vain tuottaa ja mitä, ihan mitä tahansa haluakin tuottaa ja sitten sanoa poliitikolle, että niin, teidän tehtävänne on sitten löytää myyntikanavat. Vertikaalinen integraatio tarkoittaa sitä, että viljelijä tuottaa tavaraa jalostajalle, heidän täytyy noudattaa sääntöjä ja kurinalaisuutta ja samalla täytyy luvata, että toimii tai viljelee tietyllä tavalla. Täytyy jonkinlainen vakuusjärjestelmä ja jalostaja, joka myy tuotteet sitten supermarketteihin, lupaa ostaa vain tuotteita, jotka vastaavat tiettyjä standardeja. Minusta tämä olisi oikea tapa toimia. Pani poseł McGuinness jako sprawozdawca. Edustaja McGuinness esittäisi kysymyksen tästä elintarvikeketjusta. Olkaa hyvä. Thank you for being... Eh, kiitos puheenjohtaja. Eh, kiitos, eh, että tulitte paikalle ja teiltä viisautta teidän 13. tammikuuta raportoni oli aika kyyneltä kiroittava huomio siitä, että markkinat määräävät hinnat. Jos että markkinat ovat määränneet hinnat ja loppuun historia. historiaa. Se olisi, siitä olisi voinut hiukan analyyttisemmin sanoa. No, tässä monet ovat viitanneet kansallisiin sääntelyviranomaisen sääntöihin, jotka sitten sitovat tätä markkinoiden sujuvuutta, jotka ovat, monet tarkkailijat ovat tätä kyseenalaistaneet Äh, kaiken äh, markkinoita äh, hidastavat tekijät pitää poistaa. Me uskomme, että lainsäädännön keventäminen olisi tässä yksi paras ratkaisu ja sitä tulemme ajamaan pontevasti. Toinen seikka, jota haluan tässä painottaa, on, on se tämä, että viljelijöiden asema, aseman vahvistaminen ei ole koskaan kohdannut sitä rinnakkaisajatusta, että miksi jotkut sitten ovat niin vahvoja. Eli tässä on nyt varmaan keskustelun paikka, että millä tavalla sitten todella vahvojen toimijoiden rooli voitaisiin uudelleen määritellä tässä elintarvikeketjussa. Eli ostajahan sitten tässä on se vahvempi osapuoli ja saa päättää tavallaan viljelijän tulotasosta. Sitten tämä läpinäkyvyys tietenkin, totta kai tieto on tärkeää, eh, mutta eh, eh, useimmin kuluttajina, kun tuolla ruokahyllyjen välissä sompailemme, siellä sitten kun saamme paremman hinnan, niin sitten oh, menetämme saman, samat rahat, mitä äsken juuri tienasimme seuraavalla pesuainehyllyllä. Eli ei tässä yleisesti ottaen mitään avoimuutta olemassa. Emme, emme voi syvä, suvaita sitä, että tuolla viljelijän tuottajan tasolla jatkuvasti hinnat laskevat ja tuotantopalkkiot pienenevät. Hasenkamp, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Firman, kokouksemme. Haluaisin mennä suoraan karjankasvatukseen ja intensiiviseen sellaiseen. On vain vähän sektoreita, joilla kriisi olisi aiheuttanut niin suuria vaikutuksia Minä tunnen kaksi tällaista sektoria, pankkisektori ja toinen on maataloussektori. Siellä kriisi näkyy pahimmin mukaan luettuna karjan kasvatus. Hinnat ovat laskeneet, kysyntä on laskenut tiettyjen tuotteiden kohdalla. Ja sitten tuotanto on lisätty tämän korvikkeeksi tätä kompensoimaan. Ja tämä on käsittämätöntä. Ja liha- ja maitotuotemarkkinoilla tiedetään, että tilanne on erittäin tyydyttynyt, markkinat eivät vedä. Mitä tuotannon kasvattamiseen tulee, se ei koskaan ollut tavoitteena tällä välin. Kyse on intensiivisestä karjan kasvatuksesta, joka kohdistuu 80 prosenttiin maaperää. Ja tässä käytetään runsaasti vettä ja muitakin resursseja. Ilmastonmuutosta halutaan estää, kasvihuonekaasuja pitäisi rajoittaa ja tämä, tässä oli muutama seikka, jotka ovat seurausta intensiivisestä karjankasvatuksesta. Alun perin tarkoituksena tuottaa elintarvikkeita. Kuitenkin tämä kaikki tuotanto aiheuttaa vain nälkää ja janoa. Verenpuutetta ja nälän hätää on tästä seuraamuksena. Miten työryhmän jäsenet tähän reagoivat? Ettekö tekin ole sitä mieltä, että maatalouden tukiaiset pitäisi poistaa intensiiviseltä karjan kasvatukselta? Oletteko tästä samaa mieltä minun kanssani? Pani Kiitoksia. Maataloustukiaiset Rouva Haasendag eivät ne mene lähinnä intensiivisen karjan kasvatuksen. Olen iloinen siitä, että te, herra Ferman, olette työryhmän puheenjohtaja. Voin sanoa, että te olette viljelijä, joka on kokenut paljon enemmän kuin monet muut te olette talonnut enemmän maatilalla ja tehnyt enemmän työtä maatilan puolesta Ankomassa kuin miltei kukaan muu. Ankomassa on puhuttu sääntelystä. Kollegani McGuinness on myöskin puhunut samasta asiasta. Mutta kun on kyse täystä kysymyksestä ja jakelijoista, lainsäädäntö täytyy tarkastaa myöskin heidän tilannettaan. Muuten ei koskaan päästä pois tästä kilpailu kilpailuteosta ongelmasta. Toinen seikka, eläinten hyvinvointi ja ympäristösäännökset tuovat korkeita kustannuksia. Alkomaissa on tehty merkittäviä innovaatioita ja tilannetta on pystytty parantamaan siellä. Nämä sektorit ovat tehty paljon työtä, mutta tilanne on erittäin monenkirjava Euroopassa. Mikäli vaatimukset ovat korkealla, niin äh, kysyisin erästä asiaa. Amerikkalaiset, äh, Amerikan maatalousministeri on äh, halunnut pelastaa perhe, perheviljelmältä ja Junckerin rahastosta, kun on kyse ja sen käytöstä tuottajärjestöjenkin kohdalla, niin siellä on hienoja välineitä, joita voitaisiin käyttää. Niistä aina puhutaan, mutta meidän haluaisin kuulla teiltä, olen itse viljelijätaustaltani viljelijäperheet kärsivät monen, monen, monikansallisista suurtuottajista ja jäivät näiden jalkoihin. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Ferman, että te olette täällä työryhmänne muiden jäsenten ohella. Mitä tulee hintavaihteluihin? Tässä suhteessa Kollegat ovat sanoneet jo monia asioita. Uskon, että tässä pitäisi jonkinlainen kehys, jonka puitteissa varmistetaan kilpailu ja että epäreillä kilpailu ei synny ja toimitusketjussa, arvoketjussa arvo, jaka, arvomuodostuksesta muodostuksesta koituva hyöty jakautuu oikeudenmukaisesti. Olin itse viljelijä ammatiltani ja halusin kommentoida tätä avoimuuskysymystä. Olen havainnut, että avoimuus johtaa siihen, että merkittävässä markkina-asemassa toimiva pystyy syömään, suuri, suuri pystyy syömään pienet. Ja mitä tulee tulotason takamisesta viljelijän kohdalla, hintojen heilahteluun vaikutuksia ei ole tässä pystytty vähentämään hintojen tarkkailuelin voi antaa kenties vision siitä, minkälaisia suhtan, suhtan, suhtan, suhdanteiden vastaisia toimia voitaisiin ottaa käyttöön. Oman, oman se, tai toivon, että mietintöön voitaisiin ottaa mukaan näitä mietintöön voidaan ottaa mukaan teitä, teidän työryhmänä näkemyksiä näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Selvä, voitte lähettää nämä kysymykset kirjallisessa muodossa työryhmän jäsenille niin voitte sitten niistä hyötyä. Herra Dantin. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sallit, että puhun. Tänään kriisin aikana etsitään kriisinhallintavälineitä. Ikanta varmaan muistuttaa mielin sitä, että kolmen vuoden äh, ajan nyt on toteutettu uutta YMPtä. Kolme vuotta sitten se uudistettiin. Ja se perustuu sille periaatteelle, että kriisejä ei enää syntyisi ja että markkinat olisivat kasvumarkkinoita maailmanlaajuisesti katsottuna. Ja että olisi yksinkertaisesti vain tarpeellista löytää pieniä mukautussopetusvälineitä. On totta, että tällä hetkellä tilanne on kaikkea muuta kuin ruusuinen, kaikkea muuta kuin se, mihin pyrittiin. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Toivon, että voitte vastata tähän hieman hankalaan kysymykseen. Haluaisin sitten lisäkysymyksen sen kysymyksen ohi, jonka usein on esittänyt 60 vuoden ajan Euroopassa on luotu kilpailukykyistä maatalous, maataloutta kuluttajankin edut silmällä pitäen. Silloin kun on 3 tai 4 prosenttia oli työttömiä, tämä oli vielä mielekästä. Tänä päivänä kun tarkastellaan kilpailupolitiikkaa, niin voidaan todeta, että tänä päivänä työttömiä on 10 prosenttia. Mitä kilpailupolitiikan puolella pitäisi tehdä, että sen paremmin kuluttaja ja tavallinen ihminen huomioon? Edustaja Buda. Kiitoksia. Ihan lyhyesti minäkin liittyen markkinoihin haluan kysyä teiltä, aiotteko suun, ajattele, oletteko ajatelleet eh, intervention mekanismeja silloin, kun jollain eh, markkinoilla on tällaiset eh, erikoiset kehityssuuntaukset, esimerkiksi sianliha. Kaikki tietävät, mitä kilo sianlihaa maksaa Euroopan unionissa yhdestä eurosta yhteen euroon 20. Mutta mitä teette, kun jos Romaniassa jo vuoden ajan hinta on ollut huomattavasti alhaisemmin. Voidaanko puuttua tällaisille markkinoille, koska tässä ei ole kyse mistään lyhyestä ilmiöstä, vaan vuoden ajan sianlihaa myydään puolella hinnalla tuotantokustannuksista. Ja sitten tuotannon kalibrointi on aivan helppoa tuottaa, mutta on vaikeampi myydä. Ja täytyy katsoa kysyntää ja tarjontaa. Kun tuotamme, täytyy katsoa millaiset markkinat meillä on. Tätä komission pitäisi tehdä. Poliitikkojen pitäisi luoda sellaista maatalouspolitiikkaa, että voidaan kalibroida tuotanto tulevaisuuden kannalta. Muuten meillä on aina kriisi toisensa jälkeen, oli sitten sianlihalalla tai maitoalalla. Äh, kiitoksia. Pani Kiitoksia, edustaja Bush.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 Paljon kiitoksia vain vielä lisäkysymys näistä termiinikaupoista. Voidaan olla, että maanviljelijä tekee liiketoiminnallisen päätöksen siitä, että sen perusteella, miten hinnat kehittyvät tulevaisuudessa. Miten voisitte imagoa mm, luoda mm, myynteisemmäksi, kun hinnat ovat alhaisempia? Me haluamme tällaisia futurimarkkinoita sitten, kun ne ovat korkeat, niin sitten sanotaan, että keinottelu elintarvikehinnalla on huono asia. Ehm, viljelijä ihmettelee sitten, onko tämä hyvä asia vai huono asia, koska viljelijä haluaisi olla hyväjen puolella. Ja sitten toinen kysymys, miten tämän mekanismin voisi tehdä sellaiseksi, että se olisi jo tavallisen viljelijän käytettävissä ilman riskiä? Onko tässä mitään vinkkejä, koska eihän tästä ole mitään hyötyä, jos vain suuret ketjut tätä hyödyntävät. Kyllähän viljelijänkin pitäisi sitä pystyä hyödyntämään. Ja, danke, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä en kovinkaan paljon äh, ole sit, äh, kannata sitä, että täällä sanotaan, että äh, tästä ei mitään tule. Minä päin vastoin toivotan teille kaikkea hyvää mm, teidän työssänne, Era Verman, ja toivon, että sitten nämä asiat toteutuvat, eivätkä päädy pöytälaatikkoon. Sehän on myös meidän poliitikkojen vastuulla. Mutta vielä edes kysymys. Tärkein väline, joka meillä maatalouspolitiikassa on maatalousbudjettina 55 miljardia ja useammat kollegat ovat sen sanoneet. Tässä me olemme puolustuskannoilla, meillä ei ole paljon eh, enää tuo, eh, tuotantopolitiikkaa eh, maatalouspolitiikassa. Ajattelen tässä nyt viinialaa, siinä meillä on tuotepolitiikka, niin siellä yllättävää kyllä meillä ei ole kriisiäkään. Siellä tilanne on varsin hyvä, meillä on on hyvin mennyt. Kuuluuko tämä teidän tehtävänkuvaanne katsoa meidän budjettiamme ja katsoa, toimivatko ne mekanismit, joita meillä ensimmäisessä pilarissa on, ovatko ne vielä järkeviä, kun katsotaan markkinotilannetta nyt ja tulevia markkinoita, vai pitäisikö meidän ehkä tehdä taas tuotepolitiikkaa? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että täällä tänään edustamassa työryhmää ja puhumassa sen puolesta. Minulla olisi pari kysymystä teille, mikäli sallitte. Kuinka työryhmä on tehnyt työtään ja miten se suhtautuu korkean tason foorumiin, joka tarkastelee elintarviketuotantoketjua mikä teidän näkemyksen tämän asian? Entä artikla 222 ja kriisi, kriisin aikana opitut asiat, että mitä voitaisiin ottaa opiksi kriisin aikana primääri- tai alkutuottajan asemasta, kun on kyse. Ja teidän suosituksenne, saataisinko niistä hieman konkreettisempia? Niin, ilomielin ottaisin vastaan mikä teillä sellaisia on. Vielen herzlichen Dank für Ihre Informationen. Sydämet kiitokset näistä tiedoista. Minulla on myös kysymys, joka menee suuntaan, eh, liittyy eh, vähittäiskauppaan, elintarvikkeiden vähittäiskauppaan. Meillä on Saksassa ministeripäätös tai eh, talousministerin päätös. Hän vastustaa kartellivirastoa, joka näki tämän kahden suuren vähittäisketjun yhteenliittymän kriittisesti. Käsittelettekö myös tällaisia kansallisia päätöksiä? Toinen asia on se, että markkinatoimijat maitoalalla olisi saatettava yhteen, koska tiedän, että meijereillä, erityisesti yksityismeijereillä, ei ole kiinnostusta luoda sellaisia sopimuksia, jotka turvaavat tuotteita kuluttajan tilanteen. Ja kolmas kysymys, joka aina nousee esiin, on yhteinen maatalouspolitiikka. Teitä 27 jäsenvaltiota, sillä vielä tuotantoon sidottua tukea, vain Saksassa on tuotannosta erotettu tuki. Eli käsittelittekö myös tätä, että markkinoita hoidetaan eri tavalla? Me sanoimme, että vain 15-13 prosenttia YMP-budjetista voidaan käyttää tuotantotukeen. Edustaja Flanagan. Um, even if, uh, far- niin. Vaikka viljelijät yhdentyvätkin äh, tuottaja äh, järjestöihin. Ne ovat kuitenkin pikkutekijöitä suuriin monikansallisiin yrityksiin verrattuna. Kuten edustaja Kennis totesi, että pitää tehdä kaksi asiaa, paitsi viljelijän pitää järjestäytyä, mutta myöskin rajoittaa niiden yritysten kokoa, joiden kanssa joutuvat toimimaan. Komissio näyttää, tai äh, Ryanairin, Microsoftin ja, ja Googlen kaltaisten yritysten kipussa, mutta äh, se, samanlainen rooli minusta siellä on näillä isolla äh, järjestöilläkin. Esimerkiksi Irlannissa esimerkiksi tukkukauppa keskittyy eri entisestään, mikä merkitsee sitä, että 40 prosenttia lampaalihasta tuotetaan enää yhdessä ja ainoassa paikassa viljelee ja aina jalkoihin, ei siis, ellei sitten lähde sitten vastarintaan suuren joukkovoiman tukemana. Parempi konsti olisi näiden supermarketketjujen rajoittaminen. Tietenkin Brysselissäkin koko joukko kauppoja ja valinnanvaraa, yksi, yksi, yksi, yksityisiä kauppoja, isoja Deleuzeja ja, ja Carrefouria tietenkin, mutta myöskin tällaisia kivijalkakauppoja. kauppoja vielä, että tässä, äh, mitähän tuolla kulississa tapahtuu ei vaan yksin tietää. Ja mitä sitten tämän, äh, miksei voisi tätä kokoa rajoittaa radikaalisesti? Äh, loppujen lopuksihan näin niitä vaan vähän ja loppujen lopuksi vetävät kaikkea höplästä. Edustaja Rope. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että olemme tarttuneet erittäin tärkeään kysymykseen. Minua kuul- kiinnosti kuulla, mitä te sanoitte. Minulla on jotakin omiakin ajatuksiani. Kun me puhumme markkinoiden avoimuudesta tai seurattavuudesta, huolimatta siitä, kuinka paljon asiasta puhumme, ei, eivät markkinat tästä seurattavammeksi muutu tai avoimeksi, mikäli emme sääntele markkinoita. Mikäli emme ole kiinnostuneita markkinoista, eivät ne yhtäkkiä muutu avoimemmiksi. Mikäli haluamme avoimuutta, meidän täytyy ottaa käyttöön valvontaa ja valvontaelementtejä. Kysyisinkin seuraavan kysymyksen teiltä. Mikä teidän mielipiteenne on? Mitä mieltä olette tai olisitte pakollisista merkinnöistä, joiden avulla kuluttaja tietäisi, kuinka paljon tuottaja, jalostaja ja myyjä on saanut rahaa tuotteen hinnasta? Nykytilanteessa Annamme kyllä lisää tukea, mutta tuo raha ei mene viljelijän taskuun viime kädessä, koska viljelijä saa halvemman hinnan. Ja tämä ylmäinen raha menee jalostajalle ja myyjälle. Jalostajat ja myyjät toimivat suurissa ryhmissä. Eivät ne tarvitse tukea. Ne pelkästään määräävät säännöt, joita muut joutuvat noudattamaan pakolliset merkintöjä saataisiin käyttöön. Silloin kuluttaja tietäisi, mikä osa hinnasta menee viljelijän taskuun. Hyvät naiset ja herrat, nyt ei ole enää muita puhujia listallani. Yli 20 käytti puheenvuoron tässä keskustelussa jo. Puhujalista oli tässä. Arvon jäsen, minä kyllä olisin antanut teille ensimmäistä joukossa puheenvuoron, mutta kun ette, ette halunnut puhua. No puhukaa nyt sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä äh, en aluksi halunnut puheenvuoroa, äh, koska minun täytyy soittaa puhelu ja halusin kuulla muutamia puheenvuoroja, mutta kyllä minä puheenvuoron halusin. Äh, Tuottajien vahvistaminen elintarvikeketjussa ja 40 vuoden ajan olemme asiasta keskustelleet. Minä tunnen Saksan markkinat parhaiten. Tilanne siellä on huonontunut eh, vuosi vuodelta tuottajien eh, suhteen. Me emme tuottajapuolella pysty yhdistymään sillä tavoin, että olisimme eh, samalla tasolla vähittäiskaupan kanssa. Nyt suurin saksalainen konserni yhdistyy seitsemänneksi suurempaan konserniin. Emme me viljelijät pysy tässä perässä. Siksi me tarvitsemme tiukkoja toimenpiteitä, kuten 11 vuotta sitten puutuimme asiaan äh, televiestintäyritysten äh, kohdalla, kun oli kyse verkkovierailuista, niin meidän on puutettava tässäkin asiaan. Ja se oli kova väliintulo. Yksikään äh, kauppaketju ei eh, kansallisesti tai Euroopan laajuisesti saisi olla enemmän kuin 10 prosentin markkinaosuus. Jos niillä on 70 tai 80 prosenttia, eh, niin me emme pysy perässä. Sanokaa, että yhdellekään konsernille enemmän kuin 10 prosenttia. Ja, äh, sitten maksu pitää anta, maksaa 30 päivän kuluttua. Eihän voida tehdä niin, että 60 päivän ajan on tuotettava maitoa ja sitten vasta tulee ensimmäinen maksu. Ja sitten kun sovitaan tuotantomääristä osuuskunnan kanssa ja spottihinta laskee, niin sitten on kaikenlaisia mahdollisuuksia olla hyväksymättä tuot ostetta. Kun sitten spottihinta kasvee, niin, sit, vaan, niin sitten jokainen kilo on tuotettava, muuten tulee rangaistuksia. Tämä ei sovi. Kirjoittakaa sinne, että rajoituksia tarvitaan, että suuryritykset on hajoitettava. Tämä minä sanon konservatiivipuolueen jäsenenä. Ei näin voi jatkua. Tämä ei ole sosiaalisen markkinatalouden hengen mukaista, kuten Ludwig Gerhard sitä ajoi trochę będę odbiję piłeczkę, odbiję piłeczkę do nas. No, minun täytyy nyt hieman moittia, herra Des. Olisimme voineet ehdottaa tätä jo kymmenen vuotta sitten. Tämä olisi voitu pyrkiä hoitamaan kuntoon jo kolme vuotta sitten. Teillä on nyt 20 minuuttia aikaa vastata kysymyksiin. Te voitte jakaa ajan keskenään niin kuin haluatte. Olkaa hyvä. Well, well, chairman, um, well, chairman, thank you very much. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tilaisuudesta vastata tähän kysymys tulvaan. Täytyy eh, tunnustaa, että eihän minulla ole läheskään kaikkiin kysymyksiin edes vastausta vielä tässä vaiheessa. Muutenkin joudun tietenkin tiivistämään sanomaani. Niin ja, mutta otan kuitenkin muutaman pääkohdan esille ja vastaan näitä, näihin kysymyksiä yhdistäviin seikkoihin ehkä. Kava. Niin. Niin. Ensinnäkin hintavakauden ja hintatason välillä on vissi ero hinta, vakaut, hintoja vakauttamaan, voidaan ottaa eh, välineitä, jotka hillitsevät hintojen heilahtelua. Mutta nämä eh, välineet eivät edes vähäisessäkään määrin voi välttämättä vaikuttaa hintatasoon, koska hintatasohan eh, juontuu kysynnästä ja tarjonnasta. Tässä tämä on hyvin perustavaa laatua oleva ero tai ydinkysymys, kun pohditaan, mitä pitää tehdä, jos haluaa tasata hintoja, käytetään yksiä keinoja, jos taas halutaan hintatasoa nostaa, pitää käyttää muuta, muita rakenteellisia keinoja, interventioita esimerkiksi, niin kuin ennen vanhaan. Ja jos, jos ajatellaan YMPn rakennetta, siis me olemme muuttaneet sen rakennetta yhä, yhä vähemmän interventiovetoiseksi, tai sitten taas vastaavasti markkinavetoisuuden kustannuksella. Että sen paremmin komissio kuin kansalliset viranomaisetkaan eivät niin paljon enää puutu sitten asioihin. Niin tämä tästä peruskysymyksestä, hinta, makauden ja hintatason välisestä erosta. Toisekseen toinen ongelma, joka toistui näissä kysymyksissä, oli, normien ja standardien asettaminen. Se on, tämä on äh, tärkeä seikka. Huomataan, me tuotamme maitoa, sianlihaa, viljaa, mutta yhdenmukaista tuotetta kaiken tavoin. Se on vaihdettavissa minkä tahansa maailman muun tuotteen kanssa tai missä tahansa muualla tuotetun tavaran kanssa jos me jatkamme tällaisten homogeenisten tuotteiden tuotantolinjalla, jotka eivät, joilla ei ole mitään erityistä alueellista tai muuta tällaista mm, mm, perinneelementtiä siinä erottamassa niitä muusta, tai muusta maailmalle tuotetusta tavarasta. Silloin me tietenkin olemme globalisoituneen markkinoiden armoilla. Jos me kuitenkin sovimme tietyistä laatunormeista, alkuperänormeista, tai eläinten hyvinvoinnin mukaan standardoimme näitä tuotteita ja sitten etiketöimme ne tuotteet – tällä tavalla, tällä vastaavasti tavalla. Tämä pakkomerkintä tässä ostettiin, otettiin joissakin kysymyksissä esille. Niin, niin se on sitten jo, sitten ollaan jo aivan eri tiellä, kun me eh, puhumme laadusta ja laadun parantamisesta ja siitä, että, että pääsemme murtautumaan tästä homogeenisten tuotteiden noidankehästä irti. Sitä on jo yritetty kolme vuosikymmentä. Yhä edelleen olemme samassa jamassa. Tuotteet ovat hyvin samankaltaisia kaiken minun mielestäni nyt tuottajien pitäisi kyetä valitsemaan, mitä haluavat, mitä kuluttajat haluavat. Toinen huomio liittyy pieniin, keskikokoisiin ja suuriin tilanomistajiin ja tiloihin ylipäätänsä. No, selvää on, että että yleiset, yleiset toimenpiteet, joilla globaalien markkinoiden äh, vaikutusta pystytään äh, lieventämään on ihan taas eri asia kuin se, että yritetään säilyttää pienviljelijöiden ja mm, pienviljelijät elinkelpoisina tai ylipäätänsä pitää nämä tilat pystyssä maaseudulla. Se on jo ihan eri asia. Alankomaassa esimerkiksi ajetaan ihan eri politiikkaa pientilalla ja ja keskisuurien tilojen omistajille sellaisilla alueilla, jossa tärkeää on ylläpitää tämän maaseudun, ylläpitää maaseudun ilmettä ja ylipäätänsä sitten maaseudun asemaa. Eikä niinkään sitten puutu tähän maataloustuotteiden spesifiseen rooleihin. Euroopassa on maaseudun, maaseudun kehittämispolitiikka tätä kehitystä tavalla tai toisella sääntelee. sääntelee. Ei ole mahdollista yhdenmukaista politiikkaa soveltaa kaikenlaisiin erikokoisiin tiloihin. On pientiloja, pientiloja ja suurtiloja, suurtilallisia, joiden olosuhteet, toimintaedellytykset ovat aivan eri. Suurtilalliset tietenkin keskittyvät maailmanmarkkinoihin, ja jos ovat tämän tien valinneet, olkoot sitten tietoisia valinnan, valinnan valintansa seurauksista ja äh, pyrkivät sitten tekemään näissä puitteissa parhaansa. Äh, tämän äh, työryhmän näkökulmasta katsotaan tietenkin näitä, tätä politiikkaa, onko näistä päätöksistä hyötyä heidän kannaltaan, mutta pientilalliset taas tarvitsevat aivan toisenlaisia välineitä ohjelman nuorakseen, koska heillä, heillä tehtävänsä on eri suuntainen. He tuottavat suoraan kuluttajille tarvitsevat myöskin erilaista ohjeistusta ja tukeakin. Ja sitten neljännekseen haluaisin kommentoida kilpailulainsäädäntöä, kilpailulakia. Tämähän nyt on ihan alkeellista. Ja, tätä, mutta no, viljelijänä voin todeta, vaikka kukaan sitä oikeastaan uskokkaan, että minä mikään maanviljelijä olisin, mutta olen kumminkin, siis uskokaa puhikseen. Ähm, äh, tässä nyt äh, äh, mennä pidemmälle. Mennään lypsykisa, lypsykilpailuun. Sinä, sinä tai minä, kyllä minä, siitä nyt on kolme vuosikymmentä, kun viimeksi utareeseen tartun, mutta kyllä, kyllä, kyllä sen varmasti saisin vielä sieltä maidon herumaan. Että siitä vaan ottaa haasteen vasta. Niin, kilpailulaki äh, lainsäädäntö on tässä yksi tekijä. Mutta katsokaapa asiaa nyt toiselta kantilta. Eli että miten me äh, saamme viljelijät tekemään yhteistyötä keskenään. Äh, se on yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Meillä on osuuskuntia erilaisia viljalti miten voisimme sitten innostaa heitä näitä osuuskuntia panemaan pystyyn nykyistä enemmän? Siinä vaiheessa kilpailulaki lainsäädäntö sitten tietysti puuttuu peliin ja astuu kuvaan mukaan. Miten saisimme viljelijät puristamaan kättä kaverin kanssa lyömään viisaat päänsä yhteen ja sitten sitä kautta sitten parantamaan toimintaedellytyksiä. Siinä tietenkin on kivikäännettäväksi. Mutta äh, kilpailulainsäädäntö äh, puuttuu sitten äh, yhteistyöhön silloin, kun se tapahtuu suuressa mitassa. niin siinä vaiheessa on, se on olennaista. Että ei kannata tällä katsoa nyt lähteä ikään kuin latvasta puuhun. Tietenkin kaikkeen kuulemaan niin suhtaudun vakavasti, mutta yksi elementti näistä kaupankäyntitavoista esittelijä, edustaja McKinnon sanoi, sanoi sen, mainitsi sen yhtenä tärkeänä. Haluaisin kahdestaan ehkä keskustella edustaja McKinnisen kanssa paremmin. Herra Dantanin kysymys oli sellainen, joka ansaitsisi ehkä tämmöisen pienemmän palaverin, että jossa voisimme keskustella näistä evästykseksi äh, työryhmällänne. Minä vielä sanon sen verran, sitten annan puheenvuoron kollegoille. Herra äh, Dessin äh, loppukaneetti tuossa, joka voimaperäisesti ja tunteikkaasti kertoi, mitä pitäisi tehdä. Tietenkin tuottajan asema on heikko, sitä ei käy kiistäminen. Mutta kuten sanoin jo aiemmin, itse asiassa tuottajat, tuottajien pitäisi katsoa peiliin ja pyrkiä vahvistamaan yhteistyötä kesku, keskenään, keskenäistä yhteistyötä ja sitä kautta vahvistamaan asemia. Ja tässä kun nyt viitataan tähän kilpailulainsäädäntöön, että se jatkuvasti mukaan hidastaisi hintakehitystä markkinoilla, niin ei se ihan yksikoikoinen se asia ole. Niin puheenjohtaja, en minä nyt kaikkiin kysymyksiin tosiaankaan pysty vastaamaan, mutta ne on kirjattu huolellisesti ylös. Ja, ja Äh, äh, kuten sanottu, arvostamme Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan kantaa ja mielipidettä pitkälti. Kiitoksia paljon. Edustaja Huisling. Ryhdyttekö tähän haasteeseen? Aitako lypsää kilpaa Fermanin kanssa? Puheenjohtaja, tämä lypsykilpailutarjouksen voimme ottaa vastaan. Kyllä minullakin on lehmiä kotopuolessa. Kyllä me voidaan sitten katsoa. Eh, mutta mikä tulos sitten on? Sen minä haluaisin tietää. Okei. Okay. Selvä. No, se oli tietystikin vitsi. Varmaan sen tajusittekin. Ehm, dziękuję bardzo. Ehm, Je peux m'exprimer en français si, si c'est possible. että puhun ranskaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää tämän kokouksen järjestäjiä tilaisuudesta käydä tätä vuoropuhelua teidän kanssanne. Tavallaan, vaikka toimimmekin hieman eri otsakkeilla kulkevissa elimissä. Joka tapauksessa edustamme tuottajia, maataloustuottajia, mukaan luettuna niitä, jotka ovat tässä salissa. Ne pohdinnat, joita olemme suorittaneet, ja myöskin valiokunnan näkemykset vaikuttavat, johtavat siihen johtopäätökseen, että tämä keskustelu on hyödyllistä. Euroopassa Meillä on valtavasti potentiaalia elintarvikkeiden ja maatalouden muunkin tuotannon osalta. Olipa sitten kyse perinteisestä alueesta ja valtaisesta tuotannosta tai erikoistuotannosta. Usein rajanveto on hyvinkin häilyvää eri tuotanto välillä. Kun tarkastelee kaupassa ja muualla – valitseva tilannetta. Kuluttajat haluavat yhä enemmän tuotteita, jotka ovat paikallisen luonteeltaan tai tuotteita, jotka vastaavat tiettyä laatuvaatimusta tai joiden suhteen tiedotus tai tiedonanto on tarkkaa ja rehellistä. Merkintä kunnossa. Nyt vaikuttaa siltä, että nyt on tärkeää, että me pystymme tekemään tätä työtä ja voimme pohtia niitä mekanismeja, jotka varmistavat maatalouden ja elintarviketuotannon mahdollisimman hyvän lisäarvon. Täällä esitettiin kysymys. Ne alat, jotka ovat luoneet oman strategiansa, toimivat kaikkein parhaiten, ovat parhaiten selvinneet kriisistä, paremmin kuin muut alat. Tämä oli ensimmäinen huomio. Toinen huomio, joka vaikuttaa tärkeältä, on se, että maatalouden tuotantoa ei voi säännellä minkä tahansa tuotteen ja minkä tahansa markkina-alueen kohdalla. Nyt tarvitaan sopitustoimia, jotta karjan kasvatus esimerkiksi pääsee paremmalle tolalle, koska juuri karvan kas- karjan kasvatuspuolella on tällä hetkellä meillä kriisi. Tämä on monimutkainen. Tämä tarkoittaa sitä, että se vähentää päälukua, jota on investointi, joka on tehty Tämä nyt ei mahdoton yhtälö. Meidän täytyisi ottaa käyttöön sellainen puitekehys, joka mahdollistaa sen, että maataloustuotteiden erityisluonteet voidaan ottaa huomioon niin myöskin kansainväliset vaihtelut ja ilmaston vaihtelut ja niin poispäin. Ja kuinka sitten parhaiten hinnanmuodostusmarkkina toteutuu, katsomme, että pitäisi jotenkin kollektiivisesti luoda kapasiteettia – ottaa huomioon tuotteiden harvinaisuus. Jonkinlainen vähimmäisvalvonta pitäisi tarjonnan osalta markkinoilla saada toteutumaan. Mikäli mitä enemmän hinnat ovat matalalla, sitä enemmän on tarjontaa teollisen teollisuuden hinnat. Niissä otan huomioon myöskin vientikysymykset. Ja kun hinnat ovat matalalla, voidaan sanoa, että silloin tuotantopuolella on tämä ongelma. Pikemminkin pitäisi varmistaa, että minimimarkkinat toteutuvat maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä on kenties menty liian pitkälle eikä ole mahdollistettu sitä, että luotaisiin asianmukaiset välineet tällaisia tapauksia varten. Tämä on yksi perustavanlaatuinen pohdinta, johon olemme päätyneet työryhmässämme. Tämä on tärkeä seikka. Kolmas elementti joka vaikuttaa hyödylliseltä niin ikään, on kysymys, kuinka suhtautua maatalousyrityksiin ja niiden omien piirteisiin ja tarpeisiin. Kriisin yhteydessä suuryritykset tällä hetkellä elävät pienten kanssa rintarinnan. Joskus pienet kehittyvät ja voittavat jalan, jalansia taloudessamme. Ja myöskin pienten ja suurten tilat, täytyy ottaa huomioon Ranskassa esimerkiksi. Carrefour tosin on erittäin suur, suuri toimija. Ja sen piirissä toimii monia viljelijöitä. Minun nähdäkseni voin todeta, että meidän sektorillamme on myöskin ongelmia, suuriakin on ongelmia. Velkaantuminen on suuri ongelma. Tällä hetkellä on yrityksillä sellaisia tilanteita edessään, jotka ovat äärimmäisen vaikeita, mikäli tähän ongelman, näihin ongelmiin ei voida löytää ratkaisuja. Yrityksissä riskejä pyritään vähentämään kestän kaikenlaisia takuja, varoitusjärjestelyitä, analysoidaan riskejä paremmin ja pyritään löytämään keinoja, joilla saadaan käytössä se, että toimijoilla riskit voidaan vähentää, koska kun yritys altistuu riskeille, niin riski saattaa muodostua merkittäväksikin, että ongelmia meidän täytyy ottaa huomioon myöskin viljelijän huolet yhtä lailla. Mr. Chairman. I'm delighted to be here. It's a... Puheenjohtaja, olen suuri ilo äh, olla täällä tämän ensimmäinen kerta. Jättäisi tätä paitsi. Äh, on muutamia kysymyksiä, jotka äh, liittyvät enemmän minun alueeseen, nimittäin futuuria johdannaismarkkinat, ja käsittelen niitä. Yksi kysymys oli, sopiiko tämä pienviljelijälle – ovatko futuuri eh, riskinhallinta eh, ratkaisu pelkästään suurtilallisille. Suurtilalliset käyttävät futuureita eh, ja pienviljelijät osuuskunnassa aggregoivat volyymin ja voivat sitten myydä spottihintaan tai tällaisella futuurisopimuksella ja he äh, löytävät sitten hinnan tälle. Siis tämä on futuurisopimus, mutta se toimii paremmin pienviljelijälle. Joillekin viljelijöille ei ole mahdollista käyttää futuureja laisinkaan. Ja pohdin täällä jotain hyvää analogiaa ja puhuttiin paljon maidosta. Ruotsista meillä on suuri meijeriyritys hyvin uusi sellainen. Se luotiin taltaisin tehokkaita ja kaikkea maitto pannaan yhteen tankkiin ja sitten tulos on standardimaito. Entäpä jos Ranska kreikkalaiset tai italialaiset olisivat tehneet sen punaisen tai valkoviinin kanssa, niin sitten olisi syntynyt standardiviiniä eh, jollekulle, joka tuottaa jotain tietyn tyyppistä viiniä, niin tällainen pienempi ö, eh, viinin tuottaja ei käyttäisi futuurimarkkinoita eh, markkinoita tällaiselle suurtuotanto Chardonnaylle, ei saisi mitään etuja siitä. Sitten tämä tämänhetkinen kriisi, mitä me voimme tehdä sen ratkaisemiseksi. Ymmärtääkseni meidän tehtävämme on antaa suosituksia toimille ja sitten kestää aika ennen kuin nuo toimet pannaan täytäntöön, eikä se tule tämänhetkistä kriisiä muuttamaan. Äh, sanokaa, jos olen väärässä tässä. Ja futurimarkkinat eivät ole pelkästään eräänlainen vakuutus riskin siirtämiseksi äh, viljelijältä jollekulle muulle, koska riski on kuin energia, sitä voidaan muuttaa ja siirtää, mutta sitä ei voida poistaa. Jos sitä ei siirretä pois viljelijältä, se pysyy siellä. Futurimarkkinat äh, tuottavat hintoja sekä spotti markkinoilla että forward-markkinoilla. Tämä tarkoittaa paikan, jossa voi myydä liiallista tuotantoa jossain tapauksissa ja myöskin äh, varautua riskeiltä. Äh, futurimarkkinat maitoalalla ovat varsin uudet, vasta 2011 ne alkoivat, joten äh, tässä olemme vasta oppimassa yhdistyneestä kuningaskunnasta ollut edustaja, joka ei enää näytä olevan paikalla, mainitsi MIFID 2, joka on lainsäädäntö, jota tehdään muualla Euroopan parlamentissa, ja sillä tulee tietenkin olemaan vaikutusta tähän. Ja tässä varmaan kaikki omalta alaltani. Dziękuję bardzo. Jeśli bym mógł, to tak, myślę, że Kiitoksia paljon. Nyt, mikäli sallitte, sanoisin, että lyhyydessä tarkastelen eurooppalaisia markkinoita sen valossa, mitä tällä hetkellä tapahtuu maailmanmarkkinoilla. YMP riippuu enemmän siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu, niin ikään. Meidän suhteemme muuhun maailmaan muokkautuu maailmanlaisten sopimusten kautta TCP-sopimus, Mercosur, uuden seelan kanssa tehtävä sopimus ja Australian kanssa tehtävä sopimukset muutamana esimerkkinä. Mikä emme tätä käsitä, voimme sanoa hyvästi eurooppalaiselle maatalousmallille. joko meillä on täysin liberaalit periaatteet työssämme ja täysimittainen avoimuus, avoimen liberalismi, avoin liberalismi ja kilpailu tai sitten vaihtoehtona on, että me neuvottelemme muiden kumppaneiden kanssa ja pyrimme pitämään yllä sitä, mitä on jäljellä eurooppalaisesta maatausmallista. Mitään kolmatta vaihtoehtoa ei ole. Vertikaalinen integraatio on niin ikään tärkeä asia kilpailukyvyn kannalta. Kumppanimaamme ovat tähän jo ryhtyneet. Vertikaalinen integraatio tarkoittaa sitä, että meidän täytyy uudelleen muokata tuottajan roolia, välikäsien ja myyjien roolia ja asettaa tiettyjä sääntöjä, jotka täytyy kirjata mustana valkoiselle. Mikäli rahoitusmarkkinat eivät ole tässä onnistuneet tällä välin saaman aikaan mitään järjestystä markkinoille, tästä syystä rahoitusmarkkinoiden vuoksi me nyt olemme tässä kriisissä. Maatalous riippuu hyvin vahvasti hintahilahteluista ja tuotantolosuhteista ja niin poispäin. Mikäli toistaiseksi on epäonnistuttu tässä, tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy muuttaa lähestymistapaamme, katsantokantaamme. Tarvitsemme uusia näkemyksiä myöskin teiltä, kuten komission sen Houkan totesi. Me nyt odottelemme teidän työnne tuloksia, arvon työryhmän jäsenet niin Houkankin totesi, teillä on erittäin tärkeä tehtävä nyt, joka teidän täytyy suorittaa loppuun. Toivon, että muut jäsenet voivat sitten sihteeristön kautta lähettää teille kirjallisesti kysymyksiä. Näin saatte itsekin lisää tietoa asioista. Syksyn mittaan mietintö laaditaan, joten tällä välin on vielä aikaa tätä asiaa työstää. Uskon, että tämä keskustelu oli erittäin tärkeä. Sitä kaivattiin kipeästi, vaikkakin aihe oli hankala. Tämä on kuitenkin meidän roolimme. Meidän täytyy tarttua myöskin tällaisiin hankaliin aiheisiin. Eli muita kysymyksiä tai kommentteja ole, haluaisin kiittää vieraitamme ja kiitos myöskin asiantuntijoille heidän vierailustaan. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Kiitoksia siitä, että pystymme käymään keskustelua kanssanne on kiittää myöskin muita valiokunnan jäseniä, koska te olette olleet lukuisin joukkojen, sankoin joukkojen mukana tässä keskustelussa. Mitä esityslistaan tulee, haluaisin nyt kertoa teille koordinaattorien kokouksen tuloksista. Vramach, spraw, spraw. Eli kukaan vastusta katsomme, että koordinaattorien suositukset hyväksytään ja kohdassa muut asiat sitten. Toteaisin, että Ystävällisesti pyytäisin, että hollantilaiset kollegamme auttaisivat minua, koska Alankomaata puheenjohtaja maana haluaa asettaa korkeammat ammoniakin päästöstandardit, tiukemmat standardit Alankomaata aikovat lisätä, tiukentaa nyt päteviä sitovia sääntöjä. Seuraavaksi Kokous on muuten 24. toukokuuta, mutta Rova Akilera haluaa vielä puhua. Mm, no- niin, koordinaattorien kokouksessa näen sen että tässä. Minä en usko, että me sovimme tästä suullisesta kysymyksestä äh, keskusteltavaksi. Minä en ymmärtänyt, että tästä oli kyse. Jos kaikki ymmärsivät näin, niin ehkä virhe on minun. Mutta kun katson tätä nyt, niin kutsun tätä viimeistä sanamuotoa, niin minä luulin, että kysymys oli jotain muuta. Emme me viitanneet tarkkaan siihen, mikä kysymys olisi suullista keskustelua varten täysistunnossa. Sí, la, la que, sí, la que figura en el acta. Niin, tässä äh, pöytäkirjassa sanotaan liittyen muihin kuin tariffiesteisiin sisämarkkinoille. Tämä oli se kysymys, jota ei esitetty täysistunnossa ja nyt se löytyy täältä pöytäkirjoista koordinaattorin kokouksen tuloksena. E, tätä ei kuitenkaan sanottu suoraan, halusin vain selventää tämän. Onko tämä se kysymys? Ja tämä on kaikkien koordinaattorien mielessä. To jako niin, mä mainitsin, että tämä suullinen kysymys, suullinen kysymys tehtäisiin, se oli minun ehdotukseni. Jos lisäkysymys, lisäkeskustelu on tarpeen, niin siitä vaan olen valmis siihen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Ymmärtääkseni nyt voimme päättää kokouksen. Herra Bochowski eh, on päättänyt kutsunua, kutsua teidät kolmannen kerroksen ravintolaan varttia oli kuusi kolmanteen kerrokseen myös koktailelle 24. toukokuuta seuraava palaveri, ellei kommentteja ole maito markkinoista äänestämme tuolloin. Ja muutenkin esityksistä näyttää täyttävän vauhdikkaasti. Palaver on päättynyt.